Guten Tag. Schön Sie hier zu sehen. Hyvää päivää, kiva nähdä teidät täällä. Olisi voinut olla enemmänkin. Takanahan on puolet nuoresta sukupolvesta paikalla. Sydämestä tervetuloa kaikille. Tiedätte, että tänään on hyvin tärkeä teema esillä. Teidän läsnäolonnekin sen näyttää. Iloitsemme siitä, että meillä on tänään mahdollisuus puhua jostain sellaisesta, jonka täytyisi olla hoitamiemme asioiden tärkeysjärjestyksen kärkipäässä, nimittäin koulutus, työttömyyden torjunta, nuoriso. Niin. Ja ongelmahan siinä on, että kaikki haluaisimme näitä asioita hoitaa, mutta rahoituksessa on suuria pullonkauloja. Ja sitten kun komissio sanoo, että se haluaa kohentaa näitä ohjelmia ja niihin annettiin varoja, mutta ei oikein tiedetä mistä budjetista. Nyt emme käsittele sitä, että miten paljon rahaa käytämme, koska ei ole vielä budjettia, mutta toivottavasti tämän vuoden lopussa saan selville, miten paljon rahaa tulee käyttöön, ja sitten näemme, että miten voimme huolellisesti sitä rahaa käyttää. Mutta kaikkien hallitusten täytyy olla siinä käsityksessä, niin kuin mekin olemme, että leikkaukset nuorisossa ja koulutuksessa – olisivat vastakkaisia vaikutuksia aiheuttavia. Meillähän on nyt tämä hieno 2020-ohjelma, jossa sanomme, että haluamme koulupudokkaiden määrää pienentää sitä alle 10 prosenttiin. Korkeakoulutuksen käyneitä halutaan saada yli 40 prosenttiin ja yli. Kaikki hienoja sanoja, mutta siihen tarvitsemme määrärahoja. Ja pyrimme tämän saman myös läpi. Tiedämme, että komissio sitä haluaa mutta silti vielä on pitkä tiedessämme. Meillä on elinikäisen oppimisen ohjelma ollut viime vuosina. Se tukee opiskelijoiden oppilaiden liikkuvuutta, yhteistyötä ammattikoulutuksessa, koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Meillä on komeniusohjelma siihen, Erasmus-ohjelma, Leonardo, Grundtvig. Ja ne ovat kaikki menestystarinoita. Niille, jotka tuntevat vain Erasmuksen, kun se on äh, vanhempi ohjelma ja tunnettu, niin heille haluaisin sanoa, että klientel, komen, tai as, äh, ne ihmiset, jotka käyttävät Leonardo Grundtvigia ja Komeniusta, tietävät oikein hyvin, että mitä näissä ohjelmissa on. Erasmus ja kaikki muut ohjelmat ovat, niillä on samanlainen arvo ja sellaisena pitää nähdä ja nuorille, jotka siellä istuvat takana, vaikka ei olekaan kyse tänään nuorisohjelmista, niin myöskin Nuoret liikkeellä on sellainen ohjelma, jolla on omat käyttäjänsä. Erasmus Mundus-väline, Alfa Tempo, Edolink ja yhteistyö teollisuusmaiden kanssa, niin sitä myötä on saatu liikkuvuutta korkeakoulutuksessa, saatu laajennettua yli EUn rajojen yläpuolelle. Tästä haluaisin kernaasti muistuttaa. Ja vielä Youth in Action toimet ovat sellaisia, jotka koskevat myös arkioppimista ja epävirallista oppimista. Ja tässä haluaisin myös mainita tämän hienon vapaaehtoistyön ohjelman Euroopassa myös. Youth in Action ja elinikäisen oppimisen ohjelma ovat sellaisia, joissa on saatu paljon aikaan. Kaikki hakemukset uusiin ohjelmiin osoittavat, että olemme saavuttaneet monia ihmisiä, että näillä ohjelmilla on saatu paljon aikaan ja että voidaan lähteä siitä, että seuraava ohjelma sukupolvi hyötyy tästä ja rakentaa näiden menestysten varaan. Ja sitten nämä ottaa huomioon myös erityistarpeet erityisaloilla koulutuksessa ja nuorisotyön alalla ja ottaa ne keskiöön. Meillä on tänään kuulemistilaisuus, jossa on edustajia eri koulutuksen aloilta. Ja iloitsen, että herra tohtori Tomas Pilkampo paikalla. Hän on johtajana opiskelijavaihto-ohjelmassa Saksan kulttuuriministeristöjen, opetusministeristöjen kulttuurivaihto-ohjelma, opiskelijavaihto-ohjelma. Sitten on Youth Forumin, nuorisofoorumin edustaja Peter Matjusits, hän tulee Belgiasta. Nimen perusteella tulisi kuitenkin jostain kauempaa. Sitten herra Dr. Vucic, joka on akateemisen opiskelijavaihtopalvelun ohjelma sekä sitten meillä on herra Pasi Salveri, joka on Simon pääjohtaja Suomesta. Olemme organisoineet kuulemistilaisuuden niin, että ensin on alustuskierros alustajilta, asiantuntijoilta, kukin saa noin 15 minuuttia. Sitten on sellainen sessio, jossa voimme esittää kysymyksiä tunnin ajan. Ja sitten kullakin asiantuntijalla on 50 minuuttia aikaa vastata näihin kysymyksiin. Sitten lopuksi pyytäisin herra Kurselia, joka on komission edustaja, pitämään puheenvuoron, jotta hän voi sitten kertoa oman mielipiteensä siitä, mitä hän on täällä kuullut. Sitten teknisiä tietoja vähän kokous menee netti TVhen. Siis kaikki näkevät, jos raaputatte nenää niin tai mitä tahansa teettekin. Kamera kuvaa aina sitä, joka puhuu. Eli täytyy painaa sitä nappia vasemmalle, niin pääsee kuvin mukaan. Sitten alkaa varsinainen kuulemistilaisuus. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra tohtori Thomas Spielkamp. Hän puhuu ennen kaikkea kouluista ja uuden ja vanhan ohjelman merkityksestä kouluille Euroopan unionissa. Ja sen lisäksi tiedätte, että näissä ehdokasjäsenmaissa sitä käytetään myös. Pyytäisin nyt ylös Spielkampia aloittamaan. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Pahoittelen ensin, että täytyy olla teihin päin. Ajattelin, että olisitte edessä, niin nyt olette takana, niin, mutta toivottavasti esityksen ei ole kuitenkaan Toivottavasti esitykseni on kuitenkin yhtä jännittävä kuin olisi muuten. Haluaisin sanoa, että minulla on kunnia esittää kommentteja opiskelijavaihto-ohjelmamme on tehnyt työtä 90 maan kanssa 60-luvulta lähtien maailmassa ja meillä on varmaankin hyvä yleisesitys siitä, mitä koulut toivovat tässä. Puhun riskeistä ja mahdollisuuksista, vahvoista mahdollisuuksista, heikoista mahdollisuuksista, ja teen sen Comenius-sanan kirjainten perusteella. Sanon huolenaiheesta tulevaa ohjelmaa ajatellen, velvoitteista äh, näissä ohjelmissa, miten voimme helpottaa hakemuksen tekijöiden elämää ja miten voidaan saada taattua äh, hyvä ohjelmahallinnointi. Mitään koulua ei pidä sulkea ulkopuolelle uusista ohjelmista, Uusissa ohjelmissa pitää yrittää saada parempaa tehokkuutta ja ottaa mukaan erilaisia koulutussektoreita sitoa ne yhteen. Iskusanani on se, että koulutus, koulualaa pitää valmentaa uusissa ohjelmissa. Sitten huolenaiheet. 87 vuoden jälkeen Erasmus on ollut varmaankin menestystarina, puheenjohtaja sanoi jo sen, mutta se pätee myös Komeniukseen ja se on paljon nuorempi ja se ei ole saanut yhtä suuria määrärahoja kuin Erasmus on saanut. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Komennuksessa halutaan innovaatioita koulualalla. Nämä koulut, niitä nimitetään komennuskouluksi, ja kun tämän nimen ottaa, niin saa tämän 17 vuoden ajan olleen identiteetin komennuksesta. Koulut sitovat, tai komennus sitoo kouluja Euroopassa tänään. Se toteamus, että tähän mennessä ohjelmat ovat olleet liian monimutkaisia, niissä on tavoitteita liikaa ja 16 tointa ovat, se ei ole kovin läpinäkyvää. Se on varmaan oikein, mutta täytyy kysytä, että mihin tuo ohjelmilla pyritään. Jos sanotaan, että haluamme yksinkertaistamista, kolme horisontaalista toimialaohjelmaa, se on ehkä liian, yksin, liian yksinkertaista, kun moni, todellisuus on niin paljon monimutkaisempi kuin mitä toivoisin. Integroidulla ohjelmalla on se, että siellä tavoiteryhmiä asetetaan yhteen, jotka ovat hyvin, moni, hyvin erilaisia. Pitää sulkea pois se, että kun ajatellaan, että pien, pienet koulut joutuisivat suurien kanssa, ajatellaan vaikka yliopistoja, kilpailutilanteeseen, eli tarvitaan sektorikohtaista lähestymistapaa. Koulujen näkökulmasta ohjelma ehdotus on edelleen hyvin epäselvä, hämärä. Täytyisi esitellä asioita näiden eri toimimuotojen ja sektorikohtaisten alojen osalta. Mitkä ovat koulutusohjelmien velvoitteet koulujen alalla? Ne ovat ohjelmia tavoiteryhmille. Ne eivät ole komissiota varten, ne eivät jäsenvaltioita varten, eivätkä myös kansallisia virastoja varten. Tavoiteryhmät, jotka, joista on kyse näissä ohjelmissa, ne tekevät asioita oman työnsä lisäksi sen lisäksi, mikä niiden varsinainen toiminta-alue on. Mutta yritämme lisärasute koulujen alueella, niin täytyy sitten sinne huomioon, että koulut ovat, koulut ovat paineen alla, niin tämä lisärasite pitäisi olla mahdollisimman pieni. Koulut tarvitsevat siis selkeän ja yks, yksityis, yksisilteisen paikan näissä ohjelmissa. Niillä ei ole aina strategisia korkealentoisia tavoitteita, ne haluavat oppia tuntemaan muita kouluja, vaihtaa ideoita, uusia oppimismetodeita, lähteä mukaan prosessiin, yhteistyöhön muiden koulujen kanssa ja kokea sitä. Se tarkoittaa, että koulut pitävät yksinkertaisesta lähestymistavasta ja niillä pitää olla mahdollisuus epäbyrokraattiseen ohjelmien käyttöön. Tehtävänä kouluissa on ennen kaikkea kasvatus ja tulevan sukupolven koulutus. Eurooppalaisen koulutusohjelman lä- läpivienti tai toteuttaminen on ihan järkevä täydennys sille. Hakemuksen tekijöiden elämää siis pitää helpottaa. Se tarkoittaa konkreettisesti, että kun ajatellaan näitä toimia komennuksissa, niitä pitää yksinkertaista ja kaikkia niitä jatkaa pitää mahdollistaa, että voidaan esittää hakemus, jossa on tällainen menuvalinta, jossa on hyviä tarjouksia kokeneille opettajille, johtajaopettajille, oppilaille. Ne voidaan tuoda yhteen. Myöskin pitkäaikainen liikkuvuus koululaisille pitäisi olla mahdollista. En usko, että olisi pitkäaikaiselle liikkuvuudelle markkinoita Opettajien osalta meillä on kansalliset ohjelmat pitkäaikaisessa opettajien liikkuvuudessa. Se on keskeytetty, koska tarvetta ei näkynyt olevan ja kysyntä oli pientä. Erityistarjouksia pitäisi olla koulujen johtajille, jos jos, siis, siis jos koulujenjohtajat tietävät, että että näihin koulujen johtajien tapaamisiin tulee ennen kaikkea koulujen johtajia, niin silloin heidän näkökulmastaan voidaan vaihtaa kokemuksia, keskittyä ongelmanratkaisuun. Ja tässä näemme tarpeellisen, tarpeellisuutta. Uudessa ohjelmassa byrokratia täytyy vähentää minimiin samanaikaisesti. Yksinkertaistamista ei kuitenkaan pidä käyttää siihen, että jos ajatellaan tehtäviä, jotka ovat oikeastaan komission tai kansallisten viranomaisten, niin niitä ei pidä sälyttää koulujen vastuulle. Konkreettisesti sanoen siis, koulut eivät meidän näkökulmastamme pysty viemään läpi suuria eurooppalaisia projekteja yksin kokonaisvastuussa ollen. Eivät ne niin tässä tarkoituksessa avata omaa tiliä. Miten saadaan aikaan tehokkaampi ohjelmahallinnointi? Nykyisissä ohjelmasukupolvessa suuri plussa oli kertasummat. Se oli todellakin helpotustavoite ryhmille, jota täytyisi johdonmukaisesti jatkaa seuraavassa sukupolvessa. Negatiivinen esimerkki nimittäkseni, nyt kun Comenius ohjelmassa tällä hetkellä jos siellä on rahoitussääntöjä hankkeille, jotka koskevat yli, yli 100 000 euroa, sitten jos puhutaan semmoista 55 000 euroa, tarpeen, että kansallisissa virastoissa on henkilökunta tarpeeksi näille tehtäville. Selkeä parannus ohjelmahallinnossa olisi, että nämä suuret strategiset projektit olisivat kansallisen viraston toimi, to, vastuulla. Se, mikä keskushallinnossa tällä hetkellä on vireillä, se, sitä tunnetaan vähän siellä on hienoja projekteja, jotka saavat aikaan hyviä tuloksia. Ne saisivat vielä etua, jos ne olisivat kansallisten viranomaisten vastuulla. Tärkeää tässä yhteydessä pitäisi olla painopisteenä myöskin kansallisen viranomaisen tasolla tämä projektihallinta eikä se taloushallinto. Ylipäätänsä painopiste pitäisi olla ohjelmien sisällössä ja toimien sisällössä. Tämä rahoitushallinto pitäisi jättää taakse, se on ras, raskas soutuista ja sitä ei pitäisi ottaa ohjelman keskiöön ja hankkeen keskiöön. Pitäisi varmistaa se, että kaikki koulut tuntevat kuuluvansa näihin ohjelmiin. Siis ohjelmiin pitäisi olla tavoiteryhmiä varten, ei hallintoa varten, sanoin sen aiemmin. Se tarkoittaa, että tarvitaan sitä, että pienet koulut pääsevät mukaan, kokeneet koulut pääsevät mukaan, mutta myös uudet pääsevät mukaan. Konkreettisesti tarkoittaa sitä mielestäni, että tarvitaan valmistelevien vierailujen ja kontaktiseminaareiden jatkamista. Ne ovat ehkä monimutkaisia hoitaa hallinnossa, mutta tässä täytyisi jatkaa näitä tarjouksia, jotta koulut pääsevät tähän toimintaan mukaan. Minun näkökulmastani se tarkoittaa mitä sitä, että tarvitsemme sitä, että jos joku kumppani jää tästä pois, niin voimme kahdenvälisiä projekteja kuitenkin jatkaa. Jos keskustelemme näistä projektihankkeista, niin sinätä siis säännellään hyvin eh, tarkasti ja meidän täytyy varmistaa se, että intressi tavoiteryhmillemme tai tavoiteryhmämme tavoitteet ja edut tulevat esille jo suunnitteluvaiheessa. Vaikuttavuutta voidaan mielestäni lisätä uusissa ohjelmissa. Hyvä lähestymistapa on se, että EUn koulutushankkeet sidotaan tiukemmin tähän poliittiseen toimintaohjelmaan. Haluaisin muistuttaa tässä yhteydessä myös, että ei jokainen hanke voi antaa konkreettista panosta koulupudokkaiden määrän vähentämiseen. Täytyy myös olla mahdollista hakea sellaisia projekteja, jotka eivät yksi yhteen mene yhteen sen kanssa, mitä on poliittisesti on Euroopassa. Se, että keskitytään institutionaaliseen lähestymistapaan, se on ihan hyvä ja kun halutaan tavoitehakuisuutta lisätä, eikä pidetä näitä enää erittäin, eri, erillisinä toimina, niin tämä on varmaankin oikea lähestymistapa. Suuri osa siitä, mitä projektissa on länsillä, on suuri vaikutus kouluyhteisöön, mutta ennen kaikkea koululaisten ja opettajien elämään, jotka ovat tässä mukana. Näitä vaikutuksia ei voida kuitenkaan aina mitata, vaikka ne konkreettisia ovatkin. Ne tulevat ehkä esille monia vuosien päästä ja puhun sen puolesta, että olisi periaatteessa luottamusta siihen, että nämä hankkeet aiheuttavat positiivisia asioita aikaan, vaikka niitä ei voitaisikaan mitata. Kaksi asiaa voisi myötä vaikuttaa siihen, että vaikuttavuus paranisi uusissa ohjelmissa. Edwinning-laitokset äh, pitäisi ottaa kaiken kattavaksi teemaksi, eli kumppaneiden hakeminen, poliittinen kehittäminen koulu, koulutusalalla. Jos se voidaan tehdä internetissä, suurelta osin se olisi hyvä asia. Sitten puhuisin lyhyesti siitä, että miten on tärkeää eri koulutussektorit sitoa yhteen. Perusajatus ohjelmaesityksessä on varmaankin ihan oikea, parempi yhteistyö eri sektoreiden välillä, mutta en usko, että se olisi seuraavan sukupolven ytimessä. Tavoiteryhmille ovat siis tärkeät nämä eri koulutussektorit, sektorikohtainen lähestymistapa, siinä on myös mahdollisuus siihen, että nämä vaikutukset, että niitä vaikutuksia voidaan vahventaa näillä alueilla. Hyvä esimerkki ovat Comenius-regiohankkeet. Tässä pitäisi olla esimerkillinen, esimerkinomainen eh, kehitys, jonka varaan pitäisi rakentaa. toimessa pitäisi tähän lähestymistavan varaan rakentaa. johtolauseeni on se, koulujen roolia pitäisi vahvistaa, jotta poliittisen toimet ohjelman 2020 tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Koulutusala ei ole pelkästään kaiken oppimisen perusta. Se on myös lukumääräisesti suurin tavoite. Minulla on se vaikutelma henkilökohtaisesti, että nuoret liikkeellä strategiassa, niin koulut ovat vähän joutuneet keskiön ulkopuolelle ja minulla on se pelkoa, että tässä ohjelma esityksessä näin on myös. Koulujen osalta pitäisi myös varmistaa, että saadaan enemmän rahaa koulualalle, koska koulu osoittaa tietä myöhempää sitoutumista ja avoimuutta Eurooppaa kohtaan. Integraatioprosessia ei myöskään pitäisi jättää keskiöstä pois. Me tunnemme nykyisen kriisin ja haluamme, että tuleva sukupolvi tietää, mitä se voi Euroopasta saada ja mitä se voi aktiivisen eurooppalaisen kansalaisen tehdä Euroopan hyväksi. Jokainen nuori eurooppalainen siis alkaa kansalaisuutensa koululaisena. Eräs polainen opettaja sanoi yhdessä konferenssissa Varsovassa minulle, se liikutti minua kovin. Ensimmäinen syyskuuta 39 luki hänen äitinsä haudalla hautakivessä. Tämä oli se päivämäärä, kun natsi-Saksa hyökkäsi Puolaan. Saksalaiset sotilaat ampuivat hänen äitinsä anteeksi, isoäitinsä. Ja tässä tuli hyvin selvälle se, että näistä asioista puhutaan koulussa ja tehdään selväksi koululaisille, että ei ole mikään itsestäänselvyys se, mitä meillä Euroopassa on. Ja että tämä eurooppalainen yhtymisprosessi täytyy elää uudelleen jokaisen sukupolven keskuudessa. Se vakuutti minut siitä, että näissä jatko-ohjelmissa tarvitaan sitä, että kouluihin keskitytään yhä vahvemmin ja se tarvitaan myös komennuksen puitteissa ja komennuksen nimellä. Se nimi edustaa menestystarinaa. Kiitoksia huomestanne. Vielen Dank, Herr Spielkamp. Kiitoksia, herra Spielkamp. Sitten nuoret liik- Youth in Action-ohjelma. Herra Matiasit, sillä on ilmeisesti myöskin PowerPoint-esitys. Ai, ei olekaan. No, hän voi silti jatkaa. Mä haluaisin tehdä tänne eteen, koska ajattelin, että teillä olisi myös PowerPoint-ohjelma. Jos ei näin ole, niin silti annan teille kuitenkin puheenvuoron. Olette nyt nuorin asiantuntijoiden edustaja. Madam Chair, members of the European Parliament, distinguished guests. Puhemies, minulle on kunnia olla täällä paikalla European Youth Forumin puheenjohtajana, joka on nuorisoorganisaatioiden keskittymä, joka edustaa 98 kansalaisjärjestöä, johon kuuluu puoluepoliittisia, partiolaisia ja niin edelleen. Ja kansallisia nuorisoneuvostoja Portugalista Suomeen muun muassa. Ja edustaa monia miljoonia nuoria ihmisiä, joilla on eri tausta. Herra Matusek, vähän hitaammin. Tulkki parat ja, ja voin jakaa asiantuntemustamme nuorisoalalla teidän kanssanne. Miksi on relevanttia puhua jatkuvasta Youth in Action-ohjelmasta Erasmus for All-ohjelman puolesta, koska tarvitsemme sellaista ohjelmaa, joka vastaa nykyisiin haasteisiin, niin että saadaan joustavaa työllisyyttä ja että voidaan vastata niihin riskeihin, joita nuorilla on kriisiaikana ulkopuolelle joutumisesta, syrjäytymisestä ja miten heistä saadaan aktiivisia eurooppalaisia kansalaisia. Erasmus Pro-ehdotus tarjoaa monia askeleita oikeaan suuntaan näiden haasteiden käsittelyssä, erityisesti kun ajatellaan äh, liikkuvaa liikkuvuutta oppimisessa, että keskitytään vapaaehtoistyöhön ja korkeakoulutukseen, mutta siinä on vielä parantamisen varaa siinä, kun halutaan vastata kaikkien nuorien ihmisten tarpeisiin ja myöskin jos ajatellaan osallistamista ja sitä, että nuoriso, miten nuorisojärjestö voisivat tukea nuorten ihmisten autonomiaa. Uusi ohjelman, uuden ohjelman pitäisi täydentää muita EU-ohjelmia, joissa kehitetään sosioekonomisiin tarpeisiin ja pitäisi tukea nuoria ihmisiä siinä, kun he kehittävät niin kutsuttuja pehmeitä taitoja vapaaehtoistyön osallistumisen ja arkioppimisen kautta alustuksessani niin esitän argumentteja, joissa selitän, että miksi me uskomme, että nykyinen ehdotus, niin kuin komissio sitä ehdottaa, on puutteellinen. Ja miksi kun ajatellaan julkisen kuulemisen tuloksia ohjelmasta ja perustuen Youth in Action väliarviointiin, olemme vakaasti sen vaatimuksemme takana, että tarvitaan erillistä Youth in Action-ohjelmaa uudestaan. Jörvin Youth Forum uskoo, että EU täytyy tehdä nuorisopolitiikasta rahoituksellinen, mutta myös poliittinen prioriteetti. Nykyään kriisiaikana, kuten myöskin pitkällä aikavälillä, jos investoidaan nuoruuteen, se vahvistaa eurooppalaisen yhteistyön arvoja. Tässä mielessä pidämme hyvänä monivuotisia rahoituspuitteita ja siinä, että sinne keskitytään vahvasti siihen, että investoidaan nuorten ihmisten liikkuvuuteen epäviralliseen oppimiseen, vapaaehtoistyöhön sekä myös arkioppimiseen. Ja tuemme kovasti ehdotettua budjettikasvatusta näille politiikka-alueille. Mutta älkää unohtako yhtä asiaa. Youth in Action, siinä on järkeä myös talousmielessä raportissa monivuotisesta rahoituspuitteesta mukaan ottavan epäsyrjivän Euroopan puolesta. Parlamentti painottaa, että Youth in Action-ohjelma saa vähäisillä kustannuksilla aikaan hyviä tuloksia, joten tehokkuus on hyvä. Tämä rohkea <clears throat> lausunto on sopusoinnussa Baroson vetomuksen kanssa siitä, että kaikki käytetyt eurot, niillä pitäisi olla äh, monia käyttökohjeita seuraavien äh, seuraavaisen aikana. Parlamentti on myöskin aiemmin vaatinut, että erillinen Youth in Action-ohjelma jatkuu 2013 vuoden jälkeen. Komission ehdotuksessa näin ei ole. Ehdotuksessa Erasmus kaikille. Kun muistetaan julkisen kuulemisen tuloksia ohjelmasta, jossa yli 7000 yksilöä ja järjestöä tai julkista elintä osallistuivat, 40 prosenttia heistä olivat sen puolesta, että jatketaan ohjelman toteuttamista erillisenä ja 33 myöskin totesivat, että ohjelmat pitäisi toteuttaa erillisinä, mutta integroitumman kehyksen puitteissa. Nämä tulokset ovat sopusoinnussa monien jäsenvaltioiden kannan kanssa, jotka ovat kehottaneet pitämään nuorisohjelman erillisenä. Sama vaatimus otettiin esille viikko sitten Tanskan puheenjohtajamaan konferenssissa loppusuosituksissa, jotka hyväksyttiin todettiin ministeritasolla, että nuoret ihmiset tarvitsevat riippumattoman mekanismin, joka perustuu EUn nuorisostrategiaan, jossa käytetään vakiintunutta nimeä ja omaa budjettikohtaa. Tämä varmistaa sen, että sekä organisoitu että ne järjestöt ja nuoret, jotka eivät ole organisoituneet, pääsevät käyttämään ohjelmia käyttäjäystävälliseen tapaan. On selvää, että suuri enemmistö osallistujista ja suurin osa edunsaajista tässä ohjelmassa ovat nuorisojärjestöjä, jotka käyttävät määrärahoja arkioppimiseen ja vapaaehtoistyön tarjoajina sekä myöskin suurin osa kansallisista viranomaisista ja suurin osa politiikan tekijöistä nuorisopolitiikan alalla ovat kaikki tämän puolesta niin, että erillinen itsenäinen nuorisohjelma jatkuu. Tämä demokraattinen ääni on, ei ole saanut tähän mennessä sanottu vastakaikua ja komissio olisi ottanut huomioon Erasmus for All ehdotuksessaan. Sen vuoksi vetoamme teihin, että kuulette vetoamuksemme, Mitä tässä halutaan? Olemme pyytäneet ohjelmaa, jossa pyritään sellaiseen ratkaisuun, jossa komissio ottaa vaarin 165 artiklan Lissabonin sopimuksesta, jossa Euroopan täytyy tukea nuorten ihmisten osallistumista Eurooppaan ja nuorten ihmisten vaihtoa. Pansano, oikeudellinen asiantuntijamme mukaan, tällaiset artiklat ovat aiemmin toteutettu asianmukaisella ohjelmalla. Uuden nuorisohjelman pitäisi edelleen olla väline sille, että toimeenpannaan näitä täydentäviä poliittisia toimintasuunnitelmia. Nuorisotyön yhteistyökehys ja Nuoret liikkeellä aloite. Haluamme ohjelman, jossa kehitytään epävirallisen oppimisen nuorten keskuudessa nuorisotyöhön ja näin tuetaan nuorten ihmisten autonomisuutta, riippumattomuutta niin, että laaja kirjo nuorisojärjestöjä, jotka edustavat nuorison monimuotoisuutta Euroopassa, otetaan mukaan. Miksi tätä haluamme? Kaikki liittyy siihen, että millä tulevissa ohjelmissa, mitä tulevissa ohjelmissa pitäisi hoitaa. Täytyy ottaa huomioon kaikki nuoret ihmiset kautta Euroopan. Julkisessa kuulemistelmassa todettiin, että tärkeimmät asiat, jotka täytyy hoitaa tulevalla nuorisohjelmalla, ovat sosiaaliset muutokset, nuorisotyöttömyys ja työmarkkinoiden muuttuvat tarpeet, syrjivät ras- rasistiset tai xenofobiset käyttäytymismuodot nuorten keskuudessa, sekä sosiaalinen syrjäytyminen nuorten keskuudessa. Jos tähän lisätään vaikutusten arvioinnin tulokset, niin toteamme, että päähaasteet eurooppalaiselle ammattikoulutusjärjestelmälle on varustaa kansalaiset, erityisesti nuoret ihmiset, sellaisilla kyvyillä, jotka valmistavat heitä nopeasti muuttuville työmarkkinoille sekä siihen, että tieto, yhteiskunnasta tulee yhä tietoperustaisempi tässä haastavassa sosiaalitaloudellisessa asiayhteydessä nuoret kohtaavat sitä, että heidän tietoille aset ja kyvyille asetetaan yhä suuremmat vaatimukset, joita pelkästään virallinen koulutussektori voi tyydyttää. Sen lisäksi, kun elätään ikääntyvässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, tarvitaan yhä enemmän yhteisöjen ja sukupolvien ja kulttuurin välistä vuoropuhelua, kuten myös solidaarisen kulttuurin kehittymistä, hoito, hoidon ja yhteen, tai välittämisen ja yhteisymmärtämisen kulttuurin kehittämistä erityisesti nuorten ihmisten keskuudessa. Erasmus for All-ehdotus ei pysty käsittelemään asianmukaisella tavalla useampia näistä asioista. Nuoret ihmiset Euroopassa ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, mutta niillä on yhteiset tarpeet. Tarve tulla riippumattomiksi kansalaisiksi. Autonomia tarkoittaa sitä, että nuorilla ihmisillä on tarvittavat resurssit ja tuki ja mahdollisuudet joten voivat valita, tehdä sen valinnan, että he elävät omaa elämäänsä autonomisesti ja pystyvät osallistumaan kaikkiin arkielämän alueisiin ja pystyvät tekemään riippumattomia päätöksiä. Virallinen koulutusjärjestelmä käsittelee näitä asioita, mutta ne eivät yksin riitä. Virallisen oppimisen lisäksi epävirallinen oppiminen on tärkeällä sijalla. Youth in Action väliarviointi on osoittanut, että nykyinen ohjelma, kun se keskittyy epäviralliseen oppimiseen, on täydentävä muille EU-ohjelmille, kuten myöskin kansallisille aloitteille. Julkinen kuuleminen painottaa myös sitä, että miten lisäarvoa saadaan eurooppalaisella tasolla nykyisessä nuorisohjelmassa. Sen myötä tietyt kyvyt ja tiedot kehittyvät, joit kehitä, ja se voi antaa panoksensa siihen, että tuetaan ja kehitetään kapasiteetteja nuorisojärjestöjen keskuudessa, ja tähän eivät muut välineet pysty. Kuitenkin näiden niin sanottujen pehmeiden taitojen luonne, joita on vaikeammin mitata kuin niin kutsuttuja kovia taitoja, näiden myötä on vaikea kvantifioida epävirallisen oppimisen tuloksia, kun jos verrataan vaikka viralliseen oppimiseen kun on vuorovaikutusta paikallisen ympäristön kanssa ja muiden ihmisten kanssa, niin nuoret ihmiset oppivat hyvin arvokkaita pehmeitä taitoja, mutta mitä ne oikeastaan ovat? Kulttuurien välistä taitoa, tiimityötä, ihmisten johtamista, itseluottamusta, itsekuria, vastuuta, johtajuustaitoja, suunnittelua, projektinhallintaa, sitä koordinoidaan, organisoidaan ja ratkaistaan käytännöllisiä ongelmia. Epävirallinen oppiminen voi siis voimaannuttaa ihmisiä aloittamaan omia hankkeitaan askel askeleelta. Tässä he ovat koulutustoiminnan keskiössä. He löytävät vahvan motivaation, saavat itseluottamusta ja sen seurauksena kehittävät kykyjä ja taitoja tekemällä. Nämä taidot täydentävät tätä niin kutsuttua kovaa tietoa, jota saadaan virallisen oppimisen kautta. Youth Forum uskoo holistiseen lähestymistapaan elinikäisessä oppimisessa, että ymmärretään, että oppiminen perustuu aina aiempaan oppimiseen ja kaikki kouluttajat ovat itse asiassa yhteistyöntekijöitä. Pidämme tietysti hyvänä, että epävirallinen oppiminen saa Erasmus-ohjelmassa näkyvyyttä, niin se, että epävirallinen oppiminen Epävirallinen oppiminen on organisoitu oppimisprosessi, joka tapahtuu valtavirtajärjestelmän eh, puitteissa ja sen sivussa. Siitä ei usein saada todistuksia. Yksilöt osallistuvat vapaaehtoisella pohjalla ja sen seurauksena yksilö on aktiivisessa osassa oppimisprosessia. Epävirallisessa oppimisessa koulutuksen tarjoajat ovat selvät nuoret ihmiset itse, jotka kokoontuvat yhteen äh, vapaaehtoiselta pohjalta ja huolehtivat oppimisesta, ovat pää epävirallisen oppimistarjonnan antajia. Ne ovat tehokkaimmat toimijat, e- erityisesti kun ajatellaan nuorin ja ihmisiä heillä annettavia mahdollisuuksia. Ohjelma täytyy toteuttaa nuorisojärjestöjen toimesta, jotka pystyvät vastaamaan näihin tarpeisiin kun ajatellaan pitkän aikavälin oppimisprosesseja ja voidaan saada aikaan sellaiset rakenteet, joiden myötä hankkeet saavat aikaan pitkäaikaisia tuloksia. Näin voidaan arvioida ja seurata projekteja paremmin kuin kertaluontoiset toimet. Tätä argumenttia tukee myös väliarviointi. Siellä on todettu, että Youth in Action on sellainen, jolla on pitkän aikavälin vaikutus jatkotoimien osalta, myöskin kansallisjärjestöjen osalta, ja siellä pyritään pitkäaikaiseen liikkuvuuteen. Arviointi on vahvistanut ohjelman vaikuttavuuden sen tavoitteiden saavuttamisessa, kun ajatellaan nuorisiin, mitä tulevien ohjelmien pitäisi rakentaa siis tämän varaan. Se pitäisi muotoilla sillä tavalla, että nuor, nuor, nuorisojärjestöjen kapasiteettia syvennetään Euroopan tasolla, jotta voidaan tarjota enemmän ja parempaa koulutusta, enemmän oppimista ja enemmän mahdollisuuksia epävirallisen oppimiseen nuorten keskuudessa että voivat testata innovatiivisia lähestymistapoja ja parantaa kapasiteettia, jotta voidaan antaa nuorille ihmisille tilaa osallistua, mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön ja tukea oppimisen liikkuvuuden hyötyjä. Väliarviointi myös ottaa esille se, että puuttuu mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöille saada kokemusta niin, että voitaisiin oppia eri systeemeistä ja hankkeista niin että saataisiin ajankohtaista hyvin suunnattua koulutusta. Julkisen kuulemisen perusteella nuorisoelämän pitäisi antaa panoksessa siihen, että voidaan kehittää, tunnistaa ja tukea nuorisotyötä, mutta myöskin jatkaa sitä, että kapasiteettia parannetaan, laatua parannetaan ja kestävyyttä parannetaan toimissa, jotka liittyvät nuorisojärjestöjen työhön. Jotta ohjelmat voisivat tämän tehdä, ohjelman tai täytyy luoda olemaan enemmän mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöille sekä vapaaehtoisille että äh, palkkatyöläisille, mutta kehittää myöskin nuorisojärjestöjä, jotka toimivat multiplikaattoreina, kun jaetaan hyviä kokemuksia. Ja sitten nuorten ihmisten voimaanottaminen ja eurooppalaisen kansalaisuuden tukeminen. Eurobarometrin mukaan on 35 prosenttia vain totesi, että he tiesivät, mitä tarkoittaa olla Euroopan kansalainen. Ja vain 32 oli sitä mieltä, että olivat hyvin tietoisia oikeuksista Euroopan kansalaisina. Kansalliset ovat kovin aktiivisia siinä, kun tuodaan esille Euroopan lisäarvoa vertaisryhmille ja laajalle yleisölle. He tekevät tämän niin, että kehitetään ja implementoidaan projekteja ja otetaan mukaan koulutustoimijoita EUn politiikkadebatteihin mukaan. Näin voidaan luoda multiplikaattori vaikutus yhteiskunnassa. He tukevat nuorten eurooppalaisten kansalaisuutta. Heidän roolinsa on keskeinen, se eikä sitä voida heikentää niin, että niiden operationaalista tukea vähennetään. Erasmus kaikille ohjelma ei pidä sisällään hallintotukia kansalaisjärjestöille niin kuin on ollut asianlaita nykyisessä elinikäisen sopimisen Youth in Action ohjelmissa. Komissio kuitenkin on valmis tukemaan projekti rahoituksen kautta. Tämä kehitys on hyvin vaarallista, koska nuorisojärjestöt tekevät enemmän kuin hankkeita. Ne seuraavat ja antavat panoksensa Euroopan politiikkaan pitkällä aikavälillä ja liittyvät tämän realiteetteihin. Ruohonjuuritasonilla on keskeinen rooli järjestelmässä vuoropuhelussa, jota kansalaisyhteiskunnan ja EU välillä käydään. Jos täytyy hoitaa monia projekteja samaan aikaan, niin niiden toiminta on yhä vähemmän vaikut, kustannustehokkaista. Sillä on negatiivinen vaikutus myös henkilökuntaan, kun niillä on epävarmat sopimukset, huono vaikutus myöskin tuloksiin ja laatuun ja myöskin tähän rahalle saatuun vastineeseen. Vetoamme toimielimiin, jotta että nämä nuorisojärjestöt saavat edelleen tarvittavan tuen niin, että niillä on oma toimensa, jossa on selkeät suuntaviivat ja ohjeet, niin kuin tällä hetkellä nyt tilanne on. Tämä on sopusoinnussa myös viime viikon konferenssin kanssa, jossa todettiin, että on pitäisi antaa kestävää ja pitkäaikaista tukea kansallisjärjestöille mukaan lukien tämä keskeinen ydinrahoitus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ei pitäisi tehdä muutoksia. Pitää asettaa ne sopusointuun poliittisten prioriteettien kanssa, joten täytyy poistaa esteitä osallistumiselle. Potentiaaliset hyödynsaajat, he, heitä eivät rohkaise monimutkaiset prosessit ja hallinnoinen, raskas hallinnollinen rasite. Tietysti on hyvin tärkeää, että on avoimet ja tarkat proseduurit, mutta uskomme, että on mahdollista löytää hyvä tasapaino sen välillä, että täytyy varmistaa se, että julkista rahaa käytetään hyvin, ja sen välillä, että täytyy varmistaa, että oikeat toimijat voivat olla mukana. Jos ei, EU-ohjelmat ovat vain asiantuntijoita varten, eikä kansalaisia varten. Kun tässä nyt aika loppuu, niin viimeinen huomio vielä, jos sopii program should be implemented by youth organizations Kansalaisjärjestöjen pitäisi toteuttaa ohjelmia, jotka pystyvät vastaamaan nuorten ihmisten tarpeisiin pitkän oppimisprosessin kautta, jolla voidaan varmistaa pitkän aikavälin kestävät tulokset. Sen lisäksi vapaaehtoistyö pitäisi tunnistaa tunnustaa niin, että vapaaehtoistyö on tukikelpoinen kustannus, erityisesti nyt vapaaehtoistyön teemavuotena nuorisojärjestöjä on tuettu, jotta saadaan aikaan kestäviä vaikutuksia nuorten hyväksi. Vaikutukset ovat suuremmat tässä kuin missään muussa Euroopan ohjelmassa. EU ja sen jäsenvaltiot, niiden pitäisi olla oikeutusti ylpeitä tästä ja kunnianhimoisia. Uuden ohjelman pitäisi rohkaista kaikkien nuorten osallistumista demokraattiseen elämään. Pitäisi tunnustaa, että kans- nuorisojärjestöt ovat korvaamaton kanava, kun tuetaan aktiivista kansalaisuutta Euroopassa ja kehitetään nuorten ihmisten kykyjä ja taitoja sekä työmarkkinoiden tarpeisiin että mukaan ottavan e- eurooppalaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Eurooppalaiset nuorisojärjestöt ansaitsevat tämän. Danke, Peter. Kiitoksia, Peter. Seuraavana herra Butis, aiheena Erasmus, mutta ei Erasmus for all, vaan Erasmus. Kollega Vutic, olkaa hyvä. Vielen Dank, äh, Frau Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet ja kultvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Saanen alkuun kertoa teille hiukan siitä, mistä tulen teille tässä nyt syvennetysti esitelmöimään. Mikä on tämänhetkinen tilanne? tämä korkeakouluja käsittelevä ohjelma, sitä minä täällä käsittelen, mitä olemme saavuttaneet, missä on parantamisen varaa, ja sen jälkeen siirryn sitten kommentteihin koskien komission ehdotusta, ja pohdin sitä, missä määrin komission ehdotus huomioi nykyisiä tarpeita. Ja lopuksi esitän vielä viisi suositusta Euroopan parlamentin harkittavaksi. Tässä näette korkeakoulumaailman rikkaat toimijat. Ja ne toimivat kaikilla mantereilla, kaikkialla maailmassa. Ja te näette, että Euroopan unionin lukuisat ohjelmat tukevat tätä toimintaa, eli tämän poliittisen toiminnan tukemiseksi. Kyse on rikkaasta maailmasta, jota tulee tukea, ja minä uskon, että se tulee myöskin säilymään sellaisena. Jos katsotaan hiukan tätä Euroopan omaa toimintaohjelmaa, erityisesti se kuvastuu Erasmus-ohjelmassa. Erasmushan täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja kuten näistä luvuista näette, niin kyllä Erasmus on ollut menestyksekäs ohjelma. Noin 3000 korkeakoulua on tässä ollut mukana Euroopassa. 2,5 miljoonaa opiskelijaa ovat saaneet tukea Erasmukselta. 300 000 henkilöhallinto ja opetuspuolet ovat osallistuneet tähän. Ja vielä tärkeämpää ainakin omasta mielestäni on se, jos halutaan saada systeemivaikutuksia ja kestävyyttä ja jatkuvuutta, niin tämä ei vaikuta ainoastaan henkilöihin, vaan myöskin instituutioihin, kansallisiin koulutusjärjestelmiin ja myöskin kautta Euroopan kaikkiin toimijoihin. Ja aina täytyy muistaa, että Erasmuksesta on tullut eräänlainen alueellisen mallin ja akateemisen yhteistyön malli kaikkialla maailmassa. Mistä löytyy vielä puutteita? Mitä on vielä parannettava? Ensinnäkin tämä maantieteellinen kattavuus. Palaan tähän hiukan tuonempana. Lisäksi me toivomme, että ohjelma olisi uuden aikaisempi, siis vuodesta 87 tämä ohjelma on ollut lähes muuttumattomana käytössä. Strategisempi käyttö olisi paikallaan, jotta tämä kansainvälistyminen kuvastuisi paremmin. Ja meidän täytyy varmistaa, että liikkuvuus on laadukkaampaa stipendien laatua pitää parantaa, siihenkin palaan tuonempana. Ja lisäksi vielä hallintopuolella on yksinkertaistettava toimintaa. Ja sitten tässä näette kartan tästä alueellisesta kattavuudesta. Eurooppalainen korkeakoulualue, siihen kuuluu 47 maata ja Erasmus-maa, siihen Erasmus-alueeseen liittyy vain 33 maata. Ja jos tämä uusi ohjelma pyrkii tukemaan Bolonian prosessia ja Euroopan korkeakoulualuetta, niin silloin tätä maantieteellistä kattavuutta olisi laajennettava ehkäpä jopa niin, että tähän osallistuu yli 47 maata. Sitten näistä stipendeistä jokunen sana. Hyvä esimerkki Saksasta. Tässä näette kaksi viivaa. Sininen, joka nousee, eli opiskelijamäärän kasvu. Ne opiskelijat, jotka ovat lähteneet ulkomaille opiskelijavaihtoon. Viime vuonna yli 25 000 opiskelijaa lähti ulkomaille. Ja sitten tämä punainen käyrä, se kuvastaa kuukausittaista stipendien määrää. Ja vuonna 2010-2011 summa on ollut 204 euroa. Se on paljon vähemmän kuin ohjelman alkumetreillä vuonna 1988. Ja otetaan vielä tähän esimerkkiin liittyen seuraava toteamus. Jos stipendi nostettaisiin 200 eurosta 300 euroa, niin Saksaa ajatellen se tarkoittaisi budjetin paisuttamista 15 miljoonalla eurolla ilman, että, että tähän olisi tullut yhtään uutta opiskelijaa mukaan. Sitten tähän komission ehdotukseen. Meidän mielestämme se pitää sisällään monia mielenkiintoisia ja hyviä aspekteja. Mainittakoon muutama niistä, eli budjetin kasvattaminen, se on tietenkin hyvä asia. Sitten ohjelmahallinnon yksinkertaistaminen, todella loistavaa. Sitten kansainvälisten korkeakouluohjelmien integrointi, tämä on se todella loistava uudistus. Lisäksi tarkoituksena on pyrittävä tarjoamaan lainapohjaista rahoitusta myöskin korkeakouluopinnoille ja lisäksi yhteistyö yliopistojen ja yritysmaailman välillä. Sitä tulisi vahvistaa. Mutta nyt puutun tähän ohjelmaan liittyvään systeemimuutokseen, joka aiheuttaa meille hiukan päänvaivaa. Sillä jos kaikki koulutusohjelmat ihan peruskoulusta korkeakoulutukseen lähdetään integroimaan tai yhdistämään toisiinsa, niin se saattaisi johtaa siihen, että joudumme luopumaan monista ohjelmista, monista hyvinkin mainekkaista ohjelmista ja näin unohtaisimme nämä hyvin toimineet ohjelmat. Tarkoituksena on ottaa käyttöön tällainen toimintaohjelma perusteinen lähestymistapa. Ja tästäpä syystä minun on sanottava, että me tarvitsemme tällaisen alakohtaisen lähestymistavan ja hyväksi osoittautuneet ohjelmat. Jos katsotte tätä vasenta puolta tästä kalvolta, niin tässä näkyy se osio, jotka siirrettäisiin tähän uuteen pakettiin ja oikealta löytyy sitten tämä niin sanottu Erasmus for All – ja sen kolme toimintaohjelmaa. Tässä on paradigman muutos havaittavissa. Vasemmalla näkyy tämä hyvin jaoteltu lähestymistapa, joka tällä hetkellä on alakohtaisessa lähestymistavassa käytössä, ja oikealla sitten nämä alakohtaiset ratkaisumallit poistuvat kokonaisuudessaan, ja se taas on omiaan vaikeuttamaan tätä asian ymmärtämystä. Ja sitten muutama sananen tästä ehdotuksesta. En nyt halua puuttua tähän käytävän keskusteluun, mutta kysehän on oikeastaan akronymista. Eli tämä Erasmus, mitä se tarkoittaa käytännössä, sehän on yliopisto-opiskelijoiden liikkuvuuteen liittyvä Euroopan yhteisön toimintaohjelma. Niin tämä lisäys for all, tarjoako se jonkinlaisia lupauksia, jotka menevät liian pitkälle, joita emme pysty lunastamaan. Mutta kun katsotaan juuri budjetointia, niin kyllä budjetointi ei riitä kaikkien tarpeiden kattamisen erityisesti kansainvälisellä tasolla. Me tarvitsemme myöskin selkeitä määritelmiä. Kunhan ehdotus on pöydällä, niin siihen täytyy puuttua ja jotta voimme varmistaa suunnitelmallisuuden ja johdonmukaisuuden, niin silloin me tarvitsemme suuren osan budjetista korvamerkittynä näille ohjelmatoimille. Tietenkin ohjelmia on myöskin yksinkertaistettava, mutta kauttaaltaan. Niin, hallintopuoli. Hallinto ei tarkoita vain ainoastaan tätä teknisen puolen toimintaa, eli rahojen hallinnointia, vaan kyse on myöskin sisältöpuolesta, johon on puututtava. Ja me olemme sitä mieltä, että tästä hajautetusta hallinnosta tulisi vastata kansallinen toimija. Neljänneksi tästä ohjelman kuvauksesta. Niin kuin jo tänään olemme kuulleet, niin tämä kuvaus on aika lailla häilyvä. Puutteita on vaikka kuinka paljon, mutta tilannetta voidaan korjata sitten ö, tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Ja ehkäpä onkin niin, että tämä ohjelma sinänsä on aika hyvä, mutta sitä kuvaava teksti ei ole niin onnistunut. Mitä tulee Erasmus for All-ohjelmaan, niin kyllä meillä on suuria toiveita sen suhteen, koska se tarjoaa hyviä mahdollisuuksia Euroopan sisäiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Budjettia aiotaan kasvattaa ja siitä hyötyvät varmaankin myös korkeakoulut. Lisäksi liikkuvuutta aiotaan, aiotaan priorisoida, se on hyvä asia ja tietenkin olemme sitä mieltä, että että on hyvä, että meillä on nämä kolme horisontaalista toimintaohjelmaa. Lisäksi mainittakoon nämä neljä ohjelma-aluetta, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin yksilöihin liittyvät työllistämismahdollisuudet, Euroopan kansalaisuus ja liikkuvuus. Lisäksi korkeakoulujen houkute, houkuttelevuus, se liittyy rakenteellisiin kysymyksiin, mutta meidän täytyy lisätä myöskin toimintamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä muun muassa naapurivaltioiden ja kehitysmaiden kanssa. Ja me olemme vakuuttuneita siitä, että poliittista dialogia tulisi vahvistaa, viittaan tässä yhteydessä, Bolonian prosessiin, mutta lisäksi on tehtävä Aasia-prosessin tiimoilta yhteistyötä Aasian valtioiden kanssa, mutta myös yhteistyötä eri alojen välillä on vahvistettava, ja sehän kuuluu juuri tähän elinikäisen oppimisen ajatukseen. Ja sitten vielä muutama sanana toimenpideehdotuksista. korkeakoulualaa koskeva viesti on se, että nykyisen Erasmuksen menestyksekkäät osiot säilyisivät. Se on selkeä ja tärkeä viesti ja tätä täydennetään uudella strategisella lähestymistavalla, eli tällä niin sanotulla strategisella kumppanuudella. Sitä kautta saadaan jatkuvuutta ja systeemi hyötyä. Lisäksi on huomioitava myöskin uudet ohjelman osiot, joilla tuetaan suurten opiskelijaryhmien liikkuvuutta. Tarkoituksena on integroida nykyinen Erasmus Mundus ohjelma, Erasmus-ohjelman. Se on hyvä asia, uusi asia, mutta tietenkin voidaan pohtia sitä, että onko järkevää luopua Erasmus Mundus-termistä. Tällä hetkellä sekä puolesta puhujia että sitä vastustavia on saman verran. Mutta kyse on kuitenkin siitä, että tämä ulottuvuus ei rajoitu vain ainoastaan Eurooppaan, vaan laajemmaltikin. Erasmus Munduksen integrointi kokonaisohjelmaa on aika lailla kriittinen seikka, sillä erityisesti niiden toimien osalta, joiden kautta on tuettu muun muassa tohtoriopiskelijoita, niin vesityisi. Ja minun mielestäni tämä tohtoriohjelma on tarkoituksena siirtää Marie Curie-ohjelmaan. Se on huono asia, ehkäpä periaatteellisesti hyvä asia, mutta sisällöllisesti se ei ole järkevää sillä tämä tohtoriohjelma on Bologna-prosessin kolmas osio, ja se on ollut eräänlainen houkutteleva tekijä tässä koko Erasmus Mundus-ohjelmassa, ja on täydennetty tätä master-ohjelmaa. Ja jos master- ja tohtoriohjelmia ei enää jatkossa voitaisiin tällä tavalla linkitä toisiinsa, niin se ei olisi mielestäni hyvä asia. Eli onko järkevää ohjata ne Marie Curie ja Horizon, 2020 ohjelmiin? Ja sitten tähän lainotusjärjestelmään, onhan se sinänsä innovatiivinen ajattelu. Sitä voitaisiin tukea, mikäli se olisi vaihtoehtoinen järjestelmä nykyisille tukitoimenpiteille. Ja lopuksi vielä, jos sallitte, niin seuraavalainen huomio. Olen nimittäin huolissani seuraavasta seikasta. Nimittäin Tempuksen, Alfan ja Edulinkin integraatio uuteen ohjelmaan. On ehdotettu, että ne linkitettäisiin tähän International Capacity Building-järjestelmään ja painopistealue olisi äh, naapurivaltioiden puolella. Ajatuksena ihan hyvä, mutta kun katsotaan nykyistä määritelmää, niin tässä voi olla tiettyjä ongelmia olemassa. Mitä tulee alfaan ja edulinkiin, niin siitä keskusteltaessa olisi pidettävä mielessä, että tällä hetkellä on keskitytty latinalaisen Amerikkaan ja Afrikaan, ja nyt heräkin kysymys, että mikä on Aasian tilanne jatkuvas, jatkossa, koska sen merkitys Euroopan unionin kumppanina on kasvamassa koko ajan, joten meidän täytyy varmistaa, että Aasia ei unohdeta. Korkeakoulumaailmasta on esitetty huole kriittisiä kommentteja kysymysten muodossa. Nimittäin korkeakoulumaailma pelkää, että sen näkyvyys vähenee ja että sen vastuu koulutusrintamalla pienenisi. Ja jos siirrytään alakohtaisesta lähestymistavasta tällaiseen toimintaohjelma keskeiseen lähestymistapaan, niin johtaako se siihen, että hallinnollinen työtaakka kasvaa entisestään? Ainakin jos hallinnollista työtaakkaa halutaan vähentää, niin tämäkin kysymys täytyy ottaa esille. Lisäksi meidän tietenkin täytyy muistaa, että me taistelemme muiden koulutuslaitosten kanssa äh, rahasta, ja sitä me emme tietenkään halua, niin kuin ei varmaan komissiokaan. Ja sitten neljänneksi vielä tämä vakaa pitkän aikavälin suunnitelmallisuus, se varmaan kärsii, jos tähän uuteen ratkaisumalliin tyydytään. Tässä on kyse siitä, että aikaisemmin on käytetty tätä alakohtaista budjetointia hyväksi. Jotta ongelmita vältyttäisiin, niin ehkäpä voisimme tyytyä tällaiseen kompromissiin pohjana komission ehdotus. Eli meillä olisi nämä kolme horisontaalista toimintaohjelmaa, joihin linkitettäisiin vanhojen ohjelmien alakohtaiset hyvät puolet. Jos nämä kaksi asiaa voitaisiin linkittää, sinänsähän siinä ei ole mitään ristiriitaa, niin me pääsisimme tällaisen täydentävään ratkaisuun, toisiaan täydentävään ratkaisumalliin. Ja sitten vielä muutamia suosituksia ikään kuin yhteenvedonomaisesti. Minä uskon, että nämä ohjelmat vahvistavat Eurooppaa ja Euroopan korkeakoulutusmaailmaa sekä Euroopassa että Euroopan rajojen ulkopuolella. Ja näin voidaan tukea myöskin Bolonian prosessia, ei ainoastaan Eurooppa 2020-strategiaa. Lisäksi tarkoituksena on ehdottaa kattavaa budjettia, jotta hyvistä käytänteistä voidaan jatkaa. Lisätään hyviä uusia elementtejä, soveltamisalaa laajennetaan ja tarjonnan saatavuutta parannetaan. Meidän täytyy varmistaa, että stipendit ovat laadukkaampia, opintosuorituksia tunnustetaan paremmin ja meidän täytyy huomioida nekin henkilöt, joilla on erityistarpeita, jotta heilläkin olisi mahdollisuus saada stipendejä käyttöönsä. Ja silloin kun puhutaan ohjelma-arkkitehtuurista, niin me tuemme tätä komission ehdotusta, mutta se edellyttää, että me huomioisimme jo hyväksi osoittautuneet vanhat toimintamallit. Lisäksi meidän tulee korvamerkitä koulutukselle tietty budjettiosuus, jotta ohjelman käyttäjät voivat luottaa pitkällä aikavälillä ja tehdä parempia suunnitelmia. Ja lisäksi tämä lähestymistapa yksinkertaistaa ohjelmaa, tekee sitä avoimemman ja käyttäjäystävällisemmän ja myöskin helpottaa sitten kansallisen tason hallintoa ja sen järjestelyä. Komission ehdotus on monilta osin erittäin mielenkiintoinen, mutta sitä voitaisiin täydentää ja sitä kautta varmistaa, että Euroopan koulutuspolitiikka olisi jatkossa vielä parempi. Kiitoksia. Dankeschön, Herr Dr. Kiitoksia kollega Vutis. Seuraavana puheenvuoron saa Pasi Saalberg. Olkaa hyvä. Madam Chair, members of the Puheenjohtaja, hyvät parlamentin edustajat, hyvät kuulijat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että sain mahdollisuuden puhua tässä kokouksessa tänään kolmen edellisen puhujan jälkeen haluaisin esittää pienemmän maan, pohjoisen maan näkemyksiä. Itse asiassa olen täällä tarkastelemassa uutta ohjelmaa kolmelta eri kantilta. Ensinnäkin Simon johtajana, joka on siis Helsingissä opetusministeriön alaisena toimiva taho. Meillä on 130 henkilöä työssä. Simo täytäntöönpanee kaikkia EUn toimintaohjelmia, jotka liittyvät koulutukseen, nuorisoon ja kulttuuriin, ja sillä on useita kansallisia ja pohjoismaisia rahoitusjärjestelmiä. Toiseksi puhun, puhun teille henkilönä, joka on vuosikymmenien aikana ollut mukana kansainvälisessä yhteistyössä, muun muassa koulutuksen alalla. Olen itse ollut myös opettajana, yliopistoopettajana ja olen myös tehnyt politiikkaa ja olen ymmärtänyt, kuinka tärkeä arvo kansainvälistämisellä on ja kansainvälistymisellä on, jotta voidaan ymmärtää monimutkaista globaalia maailmaa. Työni sellaisissa kansainvälisissä instansseissa, kuten Maailmanpankki, OECD ja European Training Foundation, ovat auttaneet minua arvostamaan niitä mahdollisuuksia, joita meillä eurooppalaisilla on, kun elämme kulttuurisesti ja historiallisesti rikkaassa elinvoimaisessa maan osassa. Omassa puheessani aion tarkastella ehkä hiukan laajemmin ehdotettua ohjelmaa kuin muut puhujat. Niin, toden tottakin, Euroopan tulevaisuus on nuorissa ihmisissä. Ei ainoastaan taloudellisesti ajatellen, vaan myös yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden, rauhan ja onnellisuuden kannalta. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että me sijoitamme ihmisiin myös tulevina vuosina. Jo neljännes vuosituhat sitten Benjamin Franklin sanoi, että investointi tietoon maksaa aina parhaan, tuottaa aina parhaan koron. Mutta meidän täällä Euroopassa täytyy myös ymmärtää se, että kun investoimme ihmisiin, niin se on kaikkein paras pitkän aika, pitkäaikainenkin investointi. Ja juuri tässä yhteydessä mielestäni meidän tulisi keskustella tätä uutta EUn ohjelmaa, Erasmus for All-ohjelmaa, kuten sitä tällä hetkellä kutsutaan. Meidän kaikkien haaste on tietenkin se, että kukaan ei tiedä tasan tarkkaan, miltä maailma tulee näyttämään tulevina, tulevien seitsemän vuoden aikana, ja kuinka maailman eri kehityskulut tulevat vaikuttamaan Eurooppaan. Varmaa on kuitenkin se, että tulevina vuosina yhä useammat nuoret ihmiset tulevat etsimään työtä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Arvioiden mukaan työtä tulee olemaan vain muutamille näistä nuorista. Samanaikaisesti eh, kansamme har- harmaantuvat. Yhä enemmän tulee vanhoja kansalaisia, sellaisia kansalaisia, jotka ovat vauraampia, paremmin koulutettuja ja terveempiä kuin eh, vuo- sukupolvia aiemmin. Kolmanneksi työn ja ihmisten liikkuvuus monipuolistaa ja monimuotoistaa Eurooppaa. Se eh, lisää myös epäystävällisten kohtaamisten konfliktien riskiä. Kaikki nämä asiat tulevat vaikuttamaan siihen, minkälaiseksi Eurooppa sukeutuu, ja meidän täytyy olla tietoisia tästä asiasta. Suomi, aivan kuten sen naapurimaat, Pohjoismaat, ovat hyötyneet suuresti siitä, että ovat voineet osallistua Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmiin viimeksi kuluneiden parin kymmenen vuoden ajan. Kun Suomi vuonna 1992 liittyi Erasmus-ohjelmaan, meillä oli noin 150, oli noin 150 ulkomaalaista nuorta, jotka päättivät tulla Suomeen vaihtoon. Nyt tämä luku on jo yli 6000. Trendit ovat olleet samankaltaisia muissakin ohjelmissa. Euroopan unionin ohjelmat ovat esittäneet erittäin tärkeää roolia ja jatkossakin niin tekevät, kun halutaan edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja liikkuvuutta Suomen ja muun Euroopan välillä. Esimerkiksi joka toinen lähtevistä ja kolme neljännestä tulevista liikkuvista opiskelijoista ovat Erasmus-ohjelman rahoittamia. Leonardo da Vinci-ohjelma rahoittaa noin puolet rajat ylittävästä liikkumisesta ammattikoulutussektorilla. Ja noin kolmannes lukiolaisista osallistuu komeniukseen. Ja tämä, nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä tilastoja. Ne osoittavat, kuinka koulutus on tärkeällä sijalla minun maassani. Ehdotuksessa, josta tänään keskustellaan, edustaa jatkuvuutta Euroopan unionin toimissa tällä alueella. Tämän lisäksi ehdotuksessa korostetaan sitä, kuinka tärkeää kuinka tärkeällä, tärkeä asema annetaan koulutukselle myös Eurooppa 2020 strategiassa. Yleinen, yleisesti rahoitus on lisääntynyt ja se on tervetullutta ja se on sitä paitsi välttämätöntä, jotta voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Samanaikaisesti tähän ohjelmaan liittyy tiettyjä, tähän nykyohjelmaan liittyy tiettyjä puutteita. Haluan puhua niistä lähinnä Suomen kannalta. Yleisesti ottaen Neli, minulla on kaksi huolenaihetta. Ensinnäkin Meistä olisi hyvä, jos keskityttäisiin enemmän elinikäiseen oppimiseen. Toisin sanoen keskityttäisiin tämän ohjelman taustalla olevaan suureen ajatukseen. Ohjelmassa ei oteta riittävän, riittävästi huomioon niitä suuria haasteita, joita Eurooppa kohtaa tänään ja huomenna nykyaikana ja tulevaisuudessa, aivan kuten edellisetkin puhujat ovat sanoneet. On uusia opiskelijoita, jotka ovat juuri valmistautuneet ja valmistuneet yliopistosta ja haluavat työtä. Kun halutaan kun halutaan edistää äh, koulutusta, niin se kyllä otetaan hyvin huomioon, mutta äh, miten käy vastavalmistuneiden. Äh, lisäksi meillä on paljon vanhempia kansalaisia ja tämä edellyttää, että aikuisopetustakin lisättäisiin, mutta aikuisopetuksesta ohjelmassa ei paljonkaan puhuta tai ei ainakaan riittävästi liitytä tähän Euroopan niin sanottuun hopeapotentiaaliin. Ja kolmanneksi, koska koulu on ainoa laitos, joka kattaa koko ikäluokan, koko tulevien eurooppalaisten ikäluokan, niin ne mahdollisuudet, joita koulut tarjoavat, jotta voidaan puuttua yhteisiin eurooppalaisiin ongelmiin, niin niihin tulisi kiinnittää huomiota suoremmin. Suurimmassa osassa eurooppalaisista maista nuoret ovat yhteyksissä toisiinsa rajat ylittävälläkin tavalla ja tällä tavalla rakentavat siltoja jo varhaisessa vaiheessa. Ja siksi uusien, uuden ohjelman tulisi tarjota tasapuoliset yhteistyö- ja liikkuvuusmahdollisuudet kaikille ihmisille ihan riippumatta siitä, minkälaista koulua he käyvät. Nuorisosektorin erityiset piirteet loistavat poissaolollaan. Viittaan tässä sellaisiin asioihin kuin nuorison osallistuminen, sosiaalinen osallistaminen ja aktiivinen kansalaisuus, jotka ovat olleet tämänhetkisen nuoriso-ohjelman avainasemassa. Mielestäni tätä ehdotusta voitaisiin parantaa, jos näihin yllä mainittuihin asioihin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Yleisesti ottaen tulevaisuuden ohjelman tulisi olla kokonaisvaltaisempi, holistisempi ja siinä tulisi tasapuolisemmin ottaa huomioon eri, eri kohderyhmien ja sektoreiden erityispiirteet ja tarpeet. Nuorisolle tulisi omistaa aivan oma ö, otsikkonsa ja aikuisille tulisi niin ikään, aikuisoppimiselle tulisi olla oma budjettikohtansa. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että uudessa asetuksessa tai päätöksessä myönnettäisiin määrärahoja eri kohderyhmille, jotta voitaisiin varmistaa kaikkien sektoreiden riittävä rahoitus. Muussa tapauksessa pahoin pelkään, että emme oikein tiedä, mitä uusi ohjelma tuo tullessaan ja miltä se tulee näyttämään. Toiseksi, haluaisimme, että myös kolmansien maiden kanssa tehtävä yhteistyö olisi avointa kaikille. Euroopan tulevaisuus on riippuvainen muun muassa sen ulkoisista suhteista ja yhteistyömahdollisuuksista naapurimaiden kanssa. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että nuoret, aikuiset ja opiskelijat voisivat perustaa ystävyyssuhteita ja kontakteja paitsi Euroopan sisällä myös Euroopan ulkorajojen tuolle puolen. Eurooppaa ei pitäisi nähdä jonain saarekkeena, eristäytyneenä muusta maailmasta. Saattaa hyvinkin käydä niin, että on lyhytnäköistä se, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa rajoitetaan ainoastaan korkeamman koulutuksen ja nuorisosektoreihin. Ohjelmahan kestää vuoteen 2020 ja kuten jo aiemmin sanoin, niin on hankala tietää, miltä maailma tai Eurooppa tulevat näyttämään tuolloin. Ehkäpä Pohjois-Afrikan naapurimme voisivat hyötyä ammattikoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ja voi olla, että Euroopan unionikin toimisi paremmin tai hyötyisi siitä, jos verkosto, verkostoon kuuluisi myös itäisen Euroopan maita. Ja entäpä sitten aikuiset? Aikuiset varmasti voivat oppia ö, vertaisiltaan kautta maailman. Vuodesta 1992 Euroopan parlamentti on tukenut nuorisosektoria ja nuorisosektori onkin toiminut eri tavalla niin sanotussa people-to-people-yhteistyössä ja on edistänyt kansalaisyhteiskuntien kehittymistä Euroopan unionin naapurimaissa ja myös maailman muilla kolkilla. Me pelkäämme, että ne rahat, joita nyt suunnitellaan tälle toiminnalle, eivät enää mahdollista näin mittavaa yhteistyötä. Tässä on ehdotuksemme. Jätetään ovi avoimeksi myös kolmansien maiden kanssa tehtävälle yhteistyölle kaikilla sektoreilla, ei ainoastaan korkeamman koulutuksen ja nuorisosektorilla. Saattaa hyvinkin käydä niin, että alueemme ennakoimattomat muutokset tulevat edellyttämään syvempää yhteistyötä, joka on rajat ylittävää. Rouva puheenjohtaja, näiden aiheiden jälkeen haluaisin tarkastella ehdotusta myös kansallisen virastomme kannalta. Me olemme sitä mieltä, että tämä Erasmus for All ohjelma sisältää heikkouksia ja vahvuuksia, joita varmasti kannattaa pohdiskella. Tässä muutamia. Ensinnäkin me olemme sitä mieltä, että ehdotettu valtavirtaistaminen ja ohjelman yksinkertaistaminen on myönteinen asia. Kokemuksemme on osoittanut, että tämänhetkisissä ohjelmissa on aivan liian useita toimintatyyppejä tai toimintalinjoja, jotka ovat mittakaavaltaan liian pieniä, jotta niillä voisi olla vaikutusta. On selvää, että yliopistoilla on erilaisia tarpeita kuin vaikkapa nuorisoryhmillä. Mutta me uskomme, että järkiperäistämiselle on aina tilaa. Voidaan tämän uuden ohjelman hallinnointia ja täytäntöönpanoa voidaan järkiperäistää. Yksinkertaistaminen varmasti palvelee asiakkaita paremmin ja mahdollistaa myös tehokkaamman hallinnoinnin mikä on tietenkin välttämätöntä myös, kun otetaan huomioon tämänhetkinen taloudellinen tilanne. Hallinnoinnin hajauttaminen johtaa parempaan vaikutukseen, vaikuttavuuteen ja vähempään byrokratiaan. Kun uudet ohjelmat luotiin 90-luvulla, niin suurin osa ohjelmien hallinnosta oli keskitetty tänne Brysseliin. Mutta vuosien mittaan ja ajan oloon tilanne muuttui, kuun ohjelmien valinta ja ohjelmien hallinnointi annettiin kansallisille virastoille tai yksiköille osallistuvissa osanottajamaissa. Näiden hankkeiden valinnan ja ohjelmien hallinnoinnin hajauttaminen on ollut kiistatta menestystarina. Se on tehnyt näistä ohjelmista helpommin lähestyttäviä kohderyhmille ja on parantanut ohjelmien tehokkuutta. Tämän trendin tulisi aivan ehdottomasti jatkua. Ehdotuksessa ei kuitenkaan tehdä selväksi näitä asioita. Sen tulisi olla hiukan yksityiskohtaisempi tältä osin. On erittäin tärkeää, että liikkuvuustoimien lisäksi myös strategisia kumppanuuksia hajautetaan tässä uudessa ohjelmassa. Ja tämä että ohjelman kaikilla osilla olisi vain yksi virasto per maa, niin se kyllä olisi omiaan parantamaan kaikkea. Suomessa näitä kaikkia hankkeita hallinnoi Simo. Jopa tämänhetkisten operaatioiden aikana Simoa on pidetty hyvänä tapana täytäntöönpanna näitä ohjelmia. Ja meidän kokemuksemme kyllä rohkaisevat sitä käytäntöä, että kaikki ohjelmien elementit keskitetään yhdelle ja samalle virastolle, erityisesti Suomen kokoisissa maissa. Tämä on parantanut kansainvälisen liikkuvuuden näkyvyyttä Suomessa ja se on myös edistänyt kansallisen viraston asiantuntijaroolia ja edunvalvojaroolia. Sehän tietysti edesauttaa Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamista. On myös tärkeää, että nämä kansalliset virastot, joissa Euroopan unionin ohjelmia täytäntöön pannaan, että niillä on riittävästi aikaa ja resursseja tehdä päivittäistä työtään. Esimerkiksi Timo, Simo on aktiivisesti mukana Suomen kansainvälistämisessä. Tämän lisäksi me pyrimme kehittämään uusia keinoja arvioida Euroopan unionin ja muita liikkuvuuteen tähtävän yhteistyön toimia. Piakkoin tulemme ottamaan käyttöön innovatiivisen uuden instrumentin, jonka avulla pyrimme pohtimaan, kuinka nuoret ihmiset voivat kehittämään globaalia mielenlaatuaan ja miten voivat ajatella, että esimerkiksi Simon tarjoamien ohjelmien ohjelmiin osallistuminen on parantanut heidän onnellisuuttaan ja maailmankäsitystään. Hyvä puheenjohtaja, Euroopan unioni on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut Euroopan koulutusjärjestelmiin ja myös nuorisosektoriin, ja näin muodoin myös koko yhteiskuntaamme se on vienyt eteenpäin. Nämä ohjelmat ovat parantaneet ihmisten taitoja ja ovat myötävaikuttaneet myös Euroopan unionin kilpailukykyyn. Samanaikaisesti ne ovat antaneet vastuuta ja valtaa, ovat voimannuttaneet niitä ihmisiä, joilla on vähemmän resursseja, jotka ovat heikompia. Nämä ohjelmat ovat yksi niistä instrumenteista, jotka todella puuttuvat suoraan, jotka kohdistuvat suoraan kansalaisiin. Näihin ohjelmiin osallistuminen vaalii sellaista uutta sukupolvea, joka on avoimempi ja suvaitsevaisempi ja vähemmän xenofobinen. Nämä ohjelmat vievät eteenpäin aktiivista kansalaisuutta. Euroopan unionin toiminnat koulutuksen ja nuoris- nuorison alalla ovat erittäin tärkeitä Suomelle ja koko Pohjois-Euroopalle. Ne vievät eteenpäin eurooppalaista ulottuvuutta ja ylipäänsä hyvinvointia. Meidän näkemyksemme on aivan omintakeinen sen vuoksi, että meidän maantieteellinen sijaintimme on se, mikä se on, ja meillä on vahvoja kansainvälistymispyrkimyksiä. Jos me haluamme käyttää viisaasti suhteellisen pieniä EU-rahoja, niin mikä olisi parempi tapa käyttää tätä rahaa kuin investoida ihmisiin, koulutukseen ja koko alueemme sosiaaliseen pääomaan? Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Uskon, että olemme kuulleet mielenkiintoisia kommentteja, kriti, kriittisiä kommentteja, mutta risujen lisäksi myös ruusuja, joten hyvä keskustelu sinänsä. Me olemme kuulleet, että myöskin ikääntyvä sukupolvi pitää huomioida mutta valitettavasti meillä oli mahdollisuus kutsua paikalle vain neljä asiantuntijaa. Ehkäpä olisi ollut hyvä, että täällä olisi ollut joku myöskin edustamassa tätä ikääntyvää sukupolvea. No minä edustan sitä nyt täällä ja olen iloinen, että tämäkin aspekti otettiin esille. Tulevien vuosien aikana meidän on tähänkin kysymykseen paneuduttava, halusimmepa sitä tai emme. No niin, arvon kollegat, nyt pyydän lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja, jotta aikaa riittää myös vastauksille. Kollega Medevelova Slovakiasta, olkaa hyvä. E, Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita siitä, että näin yksityiskohtaisesti selittivät omia kantojaan. Voi olla, että tässä tuli aika paljon tavaraa. Te olette paljon meille kertoneet, kertoneet mitä meidän pitäisi Erasmus-ohjelman suhteen tehdä. Miten mitä te olette mieltä, miten tätä uutta ehdotusta voitaisiin muuttaa, jotta se vastaisi paremmin prioriteetteja, tulisiko otsikkoa muuttaa? Mitä, mihin käytännön ö, toimiin voitaisiin ryhtyä, jotta voitaisiin parantaa ohjelmaa entisestään? Toinen kysymykseni, oletteko sitä mieltä, että koulutuskysymys on ö, riittävästi esillä – komission ehdotuksessa. Tämä on meille huolenaihe, meille sosialisteille. Meidän mielestämme kaikkia ikäryhmiä ei ole riittävästi otettu huomioon. Ja kolmas kysymys, oletteko sitä mieltä, että ohjelma on riittävästi yksinkertaistettu? Tuleeko tämä komission uusi ehdotus todellakin olemaan avuksi, auttamaan sitä, että yhä useammat ja useammat ihmiset pääsevät liikkeelle niin sanotusti. Komissio tietysti kuvittelee, että ohjelma tulee toimimaan, mutta oletteko sitä mieltä, että komission ehdotus on käyttökelpoinen? Paljon kiitoksia. Seuraavana Hannu Takkula. Jo kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin ehkä on hyvä pysyä lyhyissä puheenvuorossa. Ihan olisin kysynyt tästä ohjelmasta. Eli okay. nyt on muistettava se, että budjetti tulee nousemaan noin 70 prosenttia olemassa olevaan. Eli tämä on valtava suuri ja iso asia meille kaikille. Uskon näin, että sisältö on tärkein ja, ja ah voi sanoa, että nämä ohjelmat ovat ihmisiä varten eikä hallintoa varten. Ja oikeastaan tämän vuoksi hiukan niin kuin jäin miettimään sitä, että, että kun täällä esimerkiksi Dr. Puttingin esityksessä tuli tämän tyyppinen ajatus, että paradigma on tässä muuttunut ja jollakin tavalla oltaisiin tultu tämmöisestä tämmöisestä niin kuin yksilöllisestä ohjelmaparadigmasta tämmöiseen jotenkin ikään kuin sekalaiseen kokonaisuuteen, eli eikä hänen hedelmävertauksensa tuolla avasi sen tyyppisen ajatuksen, että hänen ajatuksensa kulkisi niin, että tämmöistä yksittäisistä kaupoista, että on erikseen olemassa kauppoja, ollaan nyt siirrytty markettiin ja ymmärsin, että tätä hän piti jollakin tavalla niin kuin huonona asiana, mutta eikö näin, voisiko ajatella näin, että jos nyt kuitenkin kannetaan huolta elinikäisestä oppimisesta, niin silloin tällainen markettivaihtoehto, tämä uusi vaihtoehto tarjoaa paremman mahdollisuuden kaikille ihmisille löytää juuri heidän tarpeeseensa sopivaa koulutusta. Ja tämän tässä ajatuksena pitäisi olla, että niin nuoret kuin myöskin vanhemmat, eli tämä ikääntynyt sukupolvi, voisi löytää niin kuin koulutuksen kautta niin kuin lisäarvoa omaan elämäänsä. Mutta oikeastaan tämä, tämä jäi tässä mietityttämään, että, eli tämä paradigman muutos ja toisaalta se, että, että enemmän niin kuin pitäisi ehkä ajatella tämä ohjelmaa tosiaankin, että se on tehty ihmisiä varten eikä hallintoa varten. Ja mitä omaan käsitykseen tulee, niin, niin, niin ehkä vielä voisin tuosta komennusohjelmasta kysyä Spilkaanpilta, että onko komennus todellakin ollut menestystarina, koska myös tämän tyyppisiä tutkimuksia on luettu siitä, että, että se ei ole tuottanut välttämättä sellaista eurooppalaista lisäarvoa esimerkiksi opettajan koulutukselle ja parhaiten käytäntöjen vaihdolle, kun olisi sen pohjalta ajateltu vaan, vaan se on enemmänkin ollut tämmöistä koulujen matkailua. Ja matkailu sinällään avartaa, mutta ehkä kuitenkin siinä pitäisi olla tämmöinen eurooppalaisen dimension, eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistus ja toisaalta parhaiten käytäntöjen vaihto koska sitähän me tarvitsemme. Jos katsotaan nyt vaikkapa PISA-tutkimuksia ja muita, niin meidän pitää kauttaaltaan nostaa niin eurooppalaista koulutuksen tasoa ja ehkä opettajan koulutuksessakin niin vaihtaa enemmän käytäntöjä. Ja tähän ainakaan nykyinen komissio ei ole pystynyt vastaamaan täysin. Ja ehkä tämä Erasmus for Allin alla sitten tulee uusia elementtejä siihen, että, että pystytään myöskin peruskoulutustasolla löytämään uutta lisäarvoa. Ich würde dir gerne antworten. I wanted to give you the answer, but not the expert today. No minähän en ole päivän asiantuntija, vaikka haluaisinkin antaa teille vastauksen. Edustaja Repo. Niin, arvoisa eh, puhemies, kiitos erittäin kattavista hienoista asiantuntijalausunnoista. Eh, eh, olisin kiinnittänyt Suomen edustajana huomiota yhteen yksityiskohtaan. Tohtori Vutti viittasi lainatakausinstrumenttiin ja siihen, että tässä pitäisi noudattaa tällaista vaihtoehtoista mallia, koska todella jo Bolognan ohjelman myötä on sovittu, että jokainen valtio pyrkii perustamaan kansallisia tukia lainatakausjärjestelmiä opiskelijoilleen. Eh, ja <clears throat> nyt on niin, että eh, Euroopan jäsenmaat ovat tässä eri eh, asemassa niissä maissa, joissa laina- ja tukijärjestelmät ovat kehittyneempiä ja edullisempia. Tulee ongelmaksi se, että, että onko opiskelijoilla kiinnostusta niihin. Ja nythän näyttää siltä, että opiskelijajärjestöt järjestöt eivät itsekään tällaista uutta mallia halua. viitattiin myös nuorison ja, ja valmistuvan opiskelijajoukon työttömyyteen ja tältäkin kannalta ajattelen että tällainen velanoton kasvattaminen opiskeluvaiheessa on aikamoista riskipeliä varsinkin tässä tilanteessa jossa koko euroopan unioni kärsii velkakriisistä. <clears throat> lisäksi tulee ongelmaksi se että jos sitten kaikkien jäsenvaltioiden pankit eivät lähde tähän mukaan kuinka sitten tämä lainanotto onnistuu eh, toisessa eh, jäsenmaassa. Eh, lisäksi vielä olisin kiinnittänyt huomiota siihen, että, että kuinka <clears throat> kuinka kohan komissio sitten on vastaa niihin pelkoihin, että, että tämä uusi malli lopettaisi jo hyväksi koettujen hankerahoitusten lopettamisen ja että kuinka otetaan <clears throat> huomioon yleissivistävän koulutuksen ohella myös ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön merkitys näin laajemmin. <clears throat> Tällaisia yksittäisiä kysymyksiä. Kiitos. Also Ihre Fragen muss die Kommission nachher beantworten. No komission pitää vastata näihin kysymyksiin, asiantuntijat eivät siihen kykene. Tämä on nimittäin aihealue, jota komissio käsittelee omassa tiedonannossaan ja ehkäpä tässä on väärinkäsityksen paikka ollut, mutta vastausta emme kuule nyt, vaan seuraavana kuulemme edustaja Kostaa. Molto gli esperti. Kiitoksia. Kiitän kovasti asiantuntijoita, jotka ovat erittäin laadukkaita esityksiä esittäneet ja hyvin selkeitä esityksiä pitäneet. Me todelle arvostamme sitä, että teidän puheenvuoronne olivat monella tapaa johdonmukaisia ja yhteneviä. On erittäin kiintoisaa, että kaikki peräänkuuluttavat äh, integroidumpaa lähestymistapaa mutta kyllä täällä on myös kritiikkiäkin esitetty, kritiikkiä, joka on syytä ottaa huomioon. Mielestäni olisi hyvä saada muutamia vastauksia ainakin kahdelta asiantuntijalta ja komissiolta. Kolme seikkaa. Ensinnäkin, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämän ohjelman ää, ähm, nimi on kommunikaation kantilta ihan tehokas, mutta – Ähm, sille täytyy sitten saada asianmukaista sisältöä. Ähm, Youth Forumin edustajalta haluaisin kysyä, että mitä olette mieltä seuraavista asioista? Ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, että Youth on the Move ja Youth in Action ohjelmat ovat autonomisia ja niiden täytyy ollakin sellaisia. Ja oletteko te samaa mieltä? Ja entäpä sitten äh, tämä Masters ohjelma, johon viittasitte, se varmasti antaa uusia mahdollisuuksia äh, opiskelijoille ja erityisesti jos äh, tähän masters-ohjelmaan liitetään riittävän hyvät stipendien saantimahdollisuudet. Minun Omassa maassani yleensä tehdään niin, että otetaan osittain tätä masters-tutkintoa varten osittain opintolaina, mutta osittain myös saadaan opintotukia. Olen samaa mieltä muiden puhujien kanssa siitä, että on erittäin tärkeää, että korostetaan myös elinikäistä oppimista. Sen vuoksi lifelong learning ohjelma on tärkeä. Ja meidän täytyy aina ottaa huomioon, että eri ohjelmilla, ohjelmilla on eri kohderyhmät. Ja haluaisinkin nyt kysyä tohtori Vuttikilta, että mikä olisi teidän mielestänne paras ikään kuin sekoitus niin, että toisaalta yksinkertaistetaan ohjelmaa, mutta otetaan huomioon eri eh, kohderyhmät, eikä eh, yksinkertaisteta vain hallinnon kannalta, vaan juuri ihmisten kannalta. Meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että eh, arvosanat ovat vertailukelpoisia keskenään. On, onhan nimittäin totta, että monissa maissa, joissa on vaikka esimerkiksi Erasmus-toimintaa, niin arvosanojen vastaavuus on saattanut olla ongelma. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Beka. Herzlichen Dank. Äh, Rouva puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Kiitokset myöskin asiantuntijoille näistä hyvin antoisista alustuksista. Jos sallitte, niin ihan lyhyesti korostaisin yhtä seikkaa, jossa kuvastuu oma, omat odotukseni. Tämä Erasmus Youth Participation-otsake tai muut vastaavat otsakeet, niiden pitäisi olla yhteen sopivia nykyisen järjestelmän osioiden kanssa. Itävallassa tilanne on seuraavanlainen nuorisoedustajajärjestö, järjestö on kehittänyt oman verkostonsa ja ei olisi järkevää, jos olemassa oleva verkosto yritettäisiin korvata jollain aivan uudella, joten kyllä tässä tarvitaan vielä valistustyötä. Lisäksi olen sitä mieltä, että tietyiltä osin liikkuvuutta korostetaan, mutta kun katsotaan myöskin Eurooppa 2020 strategista löytyvää tavoitteen asettelua, niin ei siellä viitata vain ja liikkuvuuteen, kuten esimerkiksi koulupudokkaiden määrä ja sen leikkaaminen. Joten se pitää huomioida ja yhtä lailla pitäisi huomioida myöskin korkeakoulututkinnon suorittajien määrä. Se ei liity välttämättä suoraan tähän liikkuvuusaspektiin. Eli nämä konseptit ja ohjelmat toimivat siten, kuten Barroso totesi Viinissä, ne jollakin tavalla luovat pohjan nuorisotyöttömyyden vastaisessa taistelussa. Yksi keskeinen osa-alue on juuri tämä opiskelun ja työelämän yhdistäminen. Kiitoksia. Ja seuraavan edustaja Pitella. Se presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, pieni muisto ja ylpeyden aihe, nimittäin se, että tämä valiokunta on usein peräänkuuluttanut sitä, että Erasmus laajennettaisiin myös nuorille yrittäjille. Mutta tästä en halunnut puhua nyt, vaan halusin puhua siitä, että nuoret tulevat jatkossa elämään aivan erilaisessa yhteiskunnassa kuin heidän vanhempansa tapasivat elää. Meillä on aivan uutta teknologiaa, meillä on internet ja niin edespäin. Ja haluaisin komissiolta ja edustajilta, asiantuntijoilta kysyä, että miten voitaisiin luoda lähe, kiinteämpi yhteys toisaalta näiden nuorten liikkuvuusohjelmien ja toisaalta poliittisten päättäjien kanssa käyttäen hyväksi nimenomaan verkkoa. Miten voitaisiin edesauttaa sitä, että verkon kautta voitaisiin paremmin osallistua näihin ohjelmiin? Kiitos. Ja seuraavana edustaja Milan. Presidenta, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen kollegoiteni kanssa samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää, että Erasmus- ja comenius ohjelmien avulla nuoriso voi kouluttautua mutta siitä ei ole hyötyä vain ainoastaan nuorille, mutta tärkeää on, että nuoret näkevät, millä tavalla Eurooppaa rakennetaan, mitä hyötyä tästä Euroopan rakentamisessa on, erityisesti koulutuspuolella. Ja tästäpä syystä haluaisinkin kysyä asiantuntijalta seuraavaa. Mitä kriteerejä meidän tulisi käyttää, jos eurooppalaisissa koulutuskeskuksissa halutaan lisätä tietotaitoa. Valiokunnassamme laadittu Lokkikortin mietinnössä tätä asiaa on käsitelty ja nyt kysyisinkin, että voitaisiinko toimia siten, että ylioppilastutkinto opetusohjelmasta tulisi ihan oma yksikössä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mutta meidän täytyy selkeästi kertoa kansalaisille, erityisesti nuorille, minkälainen merkitys tällä koulutuksella on, ja näin saadaan kansalaisia lähemmäs tätä, eurooppala- tätä eurooppalaista rakentamisprosessia. Kiitoksia. Kiitoksia seuran edustaja Boris. Kiitos kaikille alustajille erinomaisista alustuksista. Erityisesti haluaisin kiittää uuden sukupolven, nuoren sukupolven edustajia. Meistä varmaan kaikki saavat viestejä, sähköposteja vaalipiireissämme nuorten edustajilta, nuorisojärjestöiltä. Ei pelkästään nuoret ja heidän järjestönsä, vaan myös koulut ovat tässä kyseessä. Tietysti täytyy vastata kysymykseen, että miksi näitä ohjelmia integroidaan Tietysti tulee kyseeseen 2020 tavoitteet. Siihen liittyvät ongelmat ovat selvät, demograafiset ongelmat, ongelmat satojen tuhansien eurooppalaisten ammattipätevyyksien kanssa. Näemme kaikki, että nykyinen koulu ei välttämättä ehdi nykyisten nopeiden muutosten perässä, jotka aiheuttavat informaatioteknologia, kriisi, Kaikissa jäsenvaltioissa on suuria vaikeuksia työllistää nuoria ihmisiä, koska koulutus ei aina siihen takuuta enää. Mutta tietysti koulutus on myös vastaus siihen, miten pitää valmistaa uutta sukupolvea. Mutta näillä ohjelmilla on hyvät brändinimet, Erasmus, Grundvik, ne ovat siis osoittautuneet hyviksi. Miksi siis muutos? Hyväksyn komission argumentin siitä, että täytyy promovoida yksinkertaistaminen ohjelmille, menetelmien, proseduurien yksinkertaistaminen, koska kaikki täytyy olla edunsaajan intressissä. Sen vuoksi täytyy vastata kysymykseen, että onko parempi, että ohjelmat olisivat erillisinä vai voisimme kuvitella, että yksi olisi tällainen lippulaiva ohjelma, joka olisi riippumaton autonominen ohjelma. Grundtvig-ohjelmahan on hyvin tarpeellinen ikäihmisille. Leonardo-ohjelma ammattikoulutuksen alueella. Kaikki tiedämme, miten tärkeää, miten tärkeää on myös epävirallinen koulutus. Kuten nuoren sukupolven edustaja puhui, se on ihan yhtä tärkeää kuin koulutyö. Haluaisin, no en tiedä mitä te olette tästä mieltä, mutta pitäisi olla taas siitä, siitä että kaikki ohjelma olisi sitten yksi lippulaivahanke tai ei. Että sen saavat autonomian sekä budjettitakeet, mutta myös takeet siitä, että toimet toteutetaan, joita siis pitäisi jatkaa. Mitä olette tästä mieltä, että siis voi olla yksi ohjelmakin, mutta täytyy olla hyvin erilliset ja riippumattomat toimet siinä ohjelmassa. Kiitoksia harmassa asussa oleva Pitelän takana istuva naiskollega. Valitettavasti en nyt tunnista teitä. My name is Emer Kasten. Niin, minä olen aivan uusi irlantilainen edustaja, nimeni on Kastelau. Olen iloinen, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Tämä aihe on hyvinkin lähellä sydäntäni, koska olen ollut kymmenen vuotta kansallisen viraston johtajana, joten minulla on kyllä jonkin verran tietoa näistä ohjelmista. Valitettavasti tulin hiukan myöhässä, koska olin AFET-valiokunnan kokouksessa ja en kuullut ihan alkua, mutta kuulin kyllä osan näistä puheista. Hyvä puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin sanoa, että minä kyllä kuulin, mitä tietyt, tiettyjen maiden edustajat sanoivat tämän ohjelman nimestä. Mehän olemme vuosia tehneet työtä Grundvikin ja muiden valmiiden brändien kanssa ja en tiedä, onko järkevää nyt muuttaa tätä nimeä. Työllisyysvaliokunnassa keskustelimme tänään nuorisotyöttömyydestä ja keskustelimme siitä, että meillä on seitsemän ja puoli miljoonaa nuorta työtöntä Euroopassa ja me keskustelemme mahdollisista ratkaisuista tähän ongelmaan. Yksi seikka joka tuli esiin, oli ammattikoulutus tai sen puute, ammattikoulutuksen vetovoimaisuuden puute. Ja minua suorastaan ällistyttää se, että kaikki, jotka ovat puhuneet täällä, ovat puhuneet Erasmuksesta, mutta kukaan ei ole puhunut Leonardosta, joten ehkäpä näiden ohjelmien brändäyksessä on pieni ongelma. No, joka tapauksessa brändien pitäisi pysyä samoina. Ja olen yhtä mieltä niiden kanssa, joiden mielestä olisi tärkeää, että olisi erillinen nuoriso-ohjelma. Ja mielestäni tarvitaan aivan erillinen nuoriso-ohjelma, joka palvelee sekä niin sanottua virallista että epävirallisempaa sektoria. Ja mitä tulee aikuiskoulutusehdotuksiin, niin olen sitä mieltä, että aikuisoppijoiden liikkuvuus on puutteellista, samoin kuin koululaistenkin oppiminen on puutteellista, ei liikku, tulkikorjan liikkuvuus on puutteellista. Ja tähän asiaan tulisi kiinnittää huomiota. Joten olen kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus käyttää tämä puheenvuoro ja kuulla äh, teidän kantojamme, mutta haluaisin, että voisimme myös vaikuttaa tähän prosessiin hiukan enemmän. Haluaisin puheenjohtaja teiltä vähän osvittaa siitä, kuinka voisimme niin tehdä ja mikä olisi aikataulu. Kiitos. Arvoisa kollega, me olemme lähteneet vasta liikkeelle ja heinäkuussa tulee mietintö pöydälle virallisesti. Ja sitten koko kesäloman ajan voitte pohtia mahdollisia tarkistuksia, mutta tuskinpa siihen on tarvetta. Ainakin toivon, että siihen ei tarvitse tehdä hirveästi tarkistuksia. Vielä Kama ivät ja sitten vastauskierros. Olkaa hyvä. Dank, Frau Vorsitzende. Vielen herzlichen Dank auch noch. Kiitos vielä alustajille Suurin osa mitä tänään on kuultu, niin se on katettu jo niissä keskusteluissa, joita täällä valiokunnassa on käyty, ja kysymyksiäkin on jo paljon esitetty. Mutta lyhyt lisäkysymys vielä nuorison edustajalle. Vuosi pari sittenhan saatiin suurella vaivalla päätettyä tästä nuorisostrategiasta, ja nyt kun katsotaan näitä ohjelman luonnoksia, niin voi todeta, että juuri tämä nuorisostrategia ei ole enää missään osassa siellä, mikä meitä kaikkia on varmaankin hämmästyttänyt, koska eihän sitä nyt ole järkeä laittaa sitä paperikoriin. Onko teillä mitään ajatusta siitä, että miten tämä nuorisohjelma, niin kuin sen haluaisimme, niin miten se voidaan liittää järkevällä tavalla nuorisostrategiaan ja miten nämä kaksi asiaa voidaan ikään kuin yhdistää järkevästi toisiinsa. Jos te voisitte tähän antaa jotain viitettä, niin olisimme kovin kiitollisia. So, vielen dank. Die Kiitoksia. Asiantuntijat saavat nyt vastata ihan mihin haluavat. Aloitamme teistä, herra. Spielkamp. Mal die Fragen, die den Schulbereich betreffen, die... Yritän vastata niihin, jotka koskevat koulusektoria. Ensimmäinen kysymys. Mitkä ovat kaksi kolme asiaa, jossa haluttaisiin muutosta nykyisen ohjelmaluonnokseen? Täytyy huolehtia sektoreista. Vanhat nimet pitää pitää yllä ja täytyy konkretisoida tätä ehdotusta. Nykyisellään se on liian yleinen. E, Tämä vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. No sitten toinen puhuja, elinikäinen oppiminen, supermarket. Uskon kyllä, että Komenius on ollut menestystarina. Sanoin alustuksessani, että ei kaikkea voida mitata ja monilla asioilla on vaikutuksia monien vuosien. Jos, jos on lapsia, niin tietää, että miten on tärkeää tuoda Eurooppaa esille nuorina, nuorella iällä. Eli se, mitä nuoret tekevät koulussa, sen, sitä he tekevät myöhemminkin opiskeluissaan ammattikoulutuksessa. Tämä instituutin lähestymistapa on tässä suureksi avuksi, kun ajatellaan, että nähdään, että mitä opettajien jatkokoulutussa on tuhansia hakemuksia, joita enää voidaan edes työstää. Instituutinen lähestymistapa johtaa siihen varmasti, että se että nämä toimenpiteet saadaan positiiviseen päätökseen? Ähm, ich glaube auch, dass wir ollaan kuultu komennuksen tavoitteena sen tässä Italian kollegalta. On totta, tarvitaan sektoreita, jossa tavoiteryhmät ovat ja voidaan katsoa, että missä voidaan avautua näille osallistujille ja mitä panoksia voidaan ohjelmiin tehdä, että mitä he ohjelmista saada ja mitä he voivat antaa panosta niille. Myöskin varmaan kollega, joka puhui näistä uusmediasta, miten voidaan varmistaa, että nuoret ihmiset, jotka ovat kasvaneet eri maailman katsomuksessa, miten voidaan varmistaa, että uusmediasta tulee enemmän ajankohtainen aihe heille. E-koulutuksessa meillä on erinomainen väline käytössämme, voimme olla varmoja, että sellaisiin toimiin, joissa näitä maailmankatsomuksia voidaan käsitellä. Tarvitaanko uutta kouluainetta Eurooppa-opetussuunnitelmaan? Mielestäni ei. Elinkeinoelämä sanoi, että tarvitaan talousoppia mutta ei kaikkea voida saavuttaa. Sitten meidän täytyy katsoa sitä, että saadaan annettua ihmisille mahdollisuuksia kokea Eurooppaa itse. Sitten he ymmärtävät myöskin nämä lainsäädäntömenettelyt komissiossa esimerkiksi, kyllä niistä voidaan lukea. Miksi näitä hyväksi koettuja ohjelmia sitten halutaan muuttaa? Mielestäni ei pitäisi muuttaa. Jokaisen sektorin pitäisi saada autonomia. Se voidaan saavuttaa integroitun ohjelman puitteissa. Budjetti pitäisi taata, koska vain näin luotettava työ voi jatkua. Kansalliset virastot, niillä on rakenteet, ne ovat jo olemassa Ja jos ihan vapaalla kädellä hoidettaisiin budjettia, niin ei kukaan tiedä, miten hoidettaisiin, kun ei tiedetä hakemuksista ja niin edelleen. Kiitoksia ja sitten edustaja Matusek. The first question of simplification. Kiitoksia tästä yksinkertaistamista. Sitä emme vastusta, mutta me uskomme, niin kuin nuorten edustajatkin täällä ovat sanoneet, arvioinnin yhteydessä. Niin, virtaviivaistamista tarvitaan, mutta kyse on siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Me haluamme käyttäjäystävällisemmän, yksinkertaisemman, vähemmän byrokraattisen järjestelmän. Jos se on sitä, mitä yksinkertaistamisella tarkoitetaan, niin silloin se on hyvä asia. Mutta meidän täytyy muistaa, että tällä hetkellä komission ehdotuksessa ei viitata sellaisiin asioihin, jotka löytävät käyttäjäoppaasta, mutta meidän kannaltamme tärkeää ja koko parlamentin kannalta tärkeää on tietää, että tehän edustatte kansalaisia demokraattisena elimenä ja teillä on mahdollisuus sanoa, miten nämä ohjeet laaditaan ja komission pitäisi olla vastuussa demokraattisessa mielessä, joten nämä seikat pitäisi lisätä asetuksen ainakin viittauksia siihen, jotta me tiedämme, että mistä on kyse ja että lainsäädäntötyön yhteydessä nämä voidaan hyväksyä. Ja sitten italialaisen kollegan, kollega Kostan kysymykseen. Silloin kun nuorisoa ja yr, urheilua verrataan toisiinsa, niin sanottakoon, että me emme vastusta urheilua, mutta me tarvitsemme tasaväkisen lähestymistavan. Lissabonin sopimuksessa viitataan uudessa artiklassa Euroopan unionin alakohtaisesta vastuusta ja niin kuin italialainen kollegakin totesi, niin näinhän yleensä komissio toimii silloin, kun käsitellään artiklakohtia. Ja nuorison suhteen pitäisi toimia samalla tavalla. Miksi me emme saa omaa ohjelmaa? Koska kysehän on tässäkin tapa, tapauksessa tällaisesta vastaavanlaisesta lähestymistä vasta kuin urheilun osalta. Me kaipaamme Youth in Action ohjelmaa ei siitä syystä, että asiat on hoidettu vain näin aikaisemminkin, vaan siitä syystä, että Youth for Action on osoittanut, että se vastaa niihin vaatimuksiin ja haasteisiin. Se on osoittanut, että se huomioi kaikki nuoret, huomioi sosiaaliset aspektit, erityisesti kriisi aikana ja niin aikoina, varsinkin kun huomioidaan, mitä Norissa on tapahtunut, joten meillä on olemassa ohjelma, meidän tulisi vain käyttää sitä jos se edellyttää virtaviivaistamisen hei, hengessä yhdistämistä tai integroimista johonkin muuhun, niin mikä siinä, kunhan sillä on riittävä ja oma budjetti. Ja sitten tämä sosiaalisen median ulottuvuus, se on tietenkin tärkeä kysymys, ja me uskomme, että vain ainoastaan ne, jotka kes- päättävät asioista, niin heidän pitäisi käsitellä myöskin sitä. Ja tällä hetkellä me olemme laatimassa kannanottoa siihen, millä tavalla sosiaalinen media vaikuttaa tilanteeseen ja miten me voimise, voisimme vaikuttaa tähän internethallintoon. Ja nuorisolla pitäisi olla vaikutusmahdollisuuksia, mutta heitä pitäisi myöskin valistaa siitä, että miten heidän pitäisi toimia online-maailmassa. Youth in Action, joka huomioisi tämän luovuuden ja aktiivisen toiminnan, niin se olisi hyvä. Ja sitten nykyiset ohjelmat ja niiden rakenteet ja niiden riippumattomuus, niin siltä osin ohjelmaa ehdotus on hyvä. Ja sitten kollega Kostan kysymys näihin lainatakauksiin. No sitä emme käsittele suoranaisesti, mutta European Students Union järjestö käsittelee sitä teknisesti se ei ole vielä aivan vedenpitävä järjestelmä. Opiskelijat eivät tätä vielä voi hyväksyä, sillä he sanovat, että kansallisella tasolla asiasta vastataan ja sillä tasolla järjestelmää tulisi vahvistaa eikä lähteä kehittämään uutta järjestelmää jollekin ylemmälle tasolle, koska se johtaisi eh, epäselvyyteen, joten jäsenvaltiolla pitäisi olla vastuu siihen, sen asian käsittelystä, koska muuten tässä syntyy melkoinen tilkkutäkki. Ja sitten tästä EU-strategiasta. Mekin puhuimme siitä, miksi luomme ohjelmia, jotka puuttuvat vain ainoastaan tiettyihin tarpeisiin. Emme sinänsä vastusta Eurooppa 2020-strategiaa, se on tärkeä tekijä ja se voi auttaa Eurooppa saavuttamaan mitä se tarvitsee, mutta nuorisoalalla meillä on uusi strategia ja me olemme taistelleet hartian voimisen puolesta ja me uskomme, että nämä asiat voidaan saada saman katon alle, mutta kyse on antamisesta ja ottamisesta meidän täytyy vain kehittää omaa toimintaamme, meidän täytyy kertoa, mitä me teemme. Näin voimme todellakin ottaa kantaa tähän työllistävyyskysymykseen ja muihin. Se ei ole kaiken A ja O meidän työssämme, mutta sekin täytyy ottaa huomioon ja siihenkin täytyy panostaa entistä enemmän voimavaroja. Ja me todellakin toivomme, että päätöksentekijät varmistaisivat, että nämäkin seikat huomioidaan silloin, kun uusia ohjelmia kehitetään. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Vutis. Äh, Kiitos. Tämä paradigman muutos, ajattelutavan muutos, pitää olla yhdistelmä molempia. Molemmat lähestymistavat sekä uusi äh, toimispesifinen lähestymistapa, sektorikohtainen lähestymistapa. Horisontaalilinja on sen vuoksi, että voidaan saada valtavirtaistamista ja hallinnon yksinkertaistamista ja sektorit ovat sitä varten, että politiikkoja voidaan syventää ja ohjelmien sisältö nämä tavoiteryhmät huomioon ottaen, niin voidaan yksilöidä. Eihän kukaan ole sitä vastaan, että asetetaan tämä yhden suuren kahton alle, eikä kukaan ole yksinkertaistamista vastaan. Kysymys vain siitä, että miten se järjestetään ja organisoidaan. Sen on esimerkki soittanut. Sitten uusia elementtejä Erasmus-ohjelmassa. Voisin sanoa laajan kirjon niitä. Ohjelman modernisoinnista sanoin aiemmin, että 87 aloitettiin yksi esimerkki. Bologna-prosessin ehdot tällä hetkellä. Bologna-prosessissa on kaksi sykliä, master ja bachelor. Nyt ei ole mahdollista tällä hetkellä Erasmuksessa hakea sekä bacheloria että masteria. Se olisi modernisointi. Dosentit, multiplikaattorit, opettajakunta, sitä täytyy vahventaa. Se on se salaisuus, jos halutaan joukoille tätä liikkuvuutta tulevaisuudessa. Sitä puuttuu tällä hetkellä ja kansainvälinen luottavuus täytyy järjestää paremmin. Saksalle yhdelle korkeakoululle tämä liite tarkoittaisi, että olisi yksi viiva kaksi henkilöä, jota voitaisiin tukea tässä muodossa kansainväliseen ulottuvuuteen. ohjelmahallinnointi, riittääkö se? No komission täytyy tehdä vielä työtä yksinkertaistamisen kanssa, on jotenkin hyviä alkuja, niin kutsutut könttäsummat. Siinä voidaan vielä tehdä enemmän siihen suuntaan. Tietysti vähemmän tarkastuksia tai kokeita. Minun virastossani oli kahdeksan tarkistusta tai koetta näiden ohjelmien osalta ja tulokset olivat siitä huolimatta aina hyviä niitä voidaan tehdä vähemmän. Ja sitten viimeinen huomio. Palkkaskeemassa tai lainaskeemasta pitäisi miettiä sitä, että kyse ei ole bachelorista, mutta jos siitä olisi kyse, niin silloin olisin eri mieltä, mutta masters tutkinnon tapauksessa voidaan tarko- tarjota lainajärjestelmää tietyn ristin, riskin kanssa. Niin, tähän lopetankin jo. Paljon kiitoksia. Kollega Saalberg, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minulle ei suoranaisesti esitetty kysymyksiä, mutta haluaisin käyttää tämän tilaisuuden ja kommentoida vähän sitä, mitä täällä kuultiin. Se, millaiseksi me näemme tämän uuden ehdotuksen, riippuu paljolti siitä, mistä tulemme ja minkälaisissa oloissa työskentelemme. Ja kuten omassa puheessani sanoin, niin Suomen tilanne on sellainen, jossa kaikki toiminta on jo yhden kansallisen viraston puitteissa ja me täytäntöön panemme elinikäisen oppimisen ohjelmaa ikään kuin sellaisessa muodossa kuin millaiseksi sitä tässä ehdotetaan. Ja siksi monet niistä asioista, joista puhuin, ähm, soveltuvat tähän uudenkin ehdotuksen tilanteeseen. Vuti sanoi, että ohjelma varmasti osoittautuu paremmaksi siinä vaiheessa, kun sitä täytäntöön pannaan verrattuna siihen, miltä se näyttää paperilla. Mutta minusta tarvitsemme enemmän selkeyttä, aivan kuten kollegat ovat sanoneet. Ja meidän näkökulmastamme yksi tärkein odotus on se, että suuri kuvio täytyy saada oikean malliseksi. Eli haluamme sellaisen laajan ohjelman, joka toimii. Ja sitten vielä yksi kommentti, oikeastaan kokemus aiemmasta työstämme, kun olemme täytäntöön panneet EU-ohjelmia. Niin ainakin minun maassani me hyötyisimme sellaisesta ohjelmasta, joka mahdollistaisi enemmän monialaisuutta. Esimerkiksi juuri kun tehdään työtä nuorten parissa. Eli tarkoitan sitä, että meillä tulisi olla sellaisia välineitä, työkaluja, joiden avulla voisimme yhdistää koulutusta, ammattikoulutusta ja nuoriso-ohjelmat voisimme yhdistää niihin. Tämänhetkisessä tilanteessa emme voi niin tehdä. Eli meidän täytyy ö, tehdä, tehdä yhtä tai toista, mutta emme voi tehdä monialaisesti mitään. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. En ole ainoastaan puheenjohtajan ominaisuudessa täällä, vaan ohjelmasta vastaava esittelijä, ja viimeisten kuukausien aikana olen pohtinut tätä asiaa ja tiedän, mitä haluan. Ja kyllä jotkut kommentit ovat vain vahvistaneet omaa näkemystäni. Eivät kaikki tietenkään, mutta Saksa ei voida verrata Suomeen. Suomalainen järjestö Suomessa toimii varmaankin, mutta ei Saksassa. Se on yksi seikka. Nämä järjestöt hän on istutettu tähän organisaatioon. Erasmus-ohjelma löytyy DAAD-opinto, opiskelijavaihto-ohjelmasta. Sinnehän se kuuluu. Komenius-ohjelma on siellä mm, sinne laitettu, missä Saksan PAD-opiskelijavaihtojärjestelmä toimii, mutta meidän täytyy vain investoida sen verran, mitä tarvitaan, eikä pistetä rahaa vain ja ainoastaan palaamaan. Ja minun mielestäni jäsenvaltiot ovatkin toimineet tällä tiellä. No, nyt jäädään vielä odottamaan komission kantaa ja sen jälkeen vielä muutama kiitossana. Joten kollega Goses, olkaa hyvä. Thank you. Thank you uh, very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Pak. Kiitoksia kaikille asiantuntijoille puheenvuoroistanne jotka olivat erittäin selkeitä, tiiviitä. Ja haluaisin myös sanoa, että minä olen vähintäänkin yhtä onnellinen kuin te, rouva Pak, koska minäkin tunnen vahvistuneeni monesta siitä, mitä kuulin. Kyllä minä ymmärsin, mitä kuulin teidän sanovan. Ja olemme useista asioista varmasti samaa mieltä. Ensinnäkin olemme yhtä mieltä lähtökohdasta. Me kaikki varmasti tiedämme, että se, mitä meillä on tähän saakka ollut, ovat olleet fantastisia ohjelmia Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus ja niin edespäin. Ne ovat kaikki hyviä ohjelmia. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska se tarkoittaa sitä, että me rakennamme vakaan päälle, rakennamme vakaan mallin, etabloituneen mallin päälle. Toinen asia, josta lienemme kaikki yhtä mieltä, on se, että me tunnustamme koulutuksen tärkeän roolin, myös ammattikoulutuksen ja nuorison tärkeän roolin yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta. Tämä on tärkeää. Kolmas asia, josta olemme yhtä mieltä, on se, että me kaik- meillä kaikilla on kunnianhimoisia tavoitteita ehdotuksemme osalta. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että kaiketi olemme yhtä mieltä myös siitä, että edessämme on vaikeita aikoja. Ja siksi meidän täytyy saada aikaan sellainen ehdotus ja lopputuote, eh, jonka neuvosto ja parlamentti sitten eh, ehdotuksemme pohjalta laatii, joka on riittävän vakuuttava, jotta saadaan sitten myös hyvä budjetti. Tämän ehdotuksen kaikkein tärkein elementti, jotta se voisi olla vakuuttava, liittyy niihin keskusteluihin, joita tullaan käymään nimenomaan budjetin yhteydessä. Haluan myös korostaa sitä, että meidän täytyy vahvistaa linkkejä ohjelmien ja politiikan teon kanssa välillä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että ohjelma on omiaan myötävaikuttamaan EU 2020-strategiaa, Pitää pitää huoli siitä, että ohjelma myötävaikuttaa vaikuttaa horisontti 20 ja että se myötävaikuttaa myös eurooppalaiseen yhteistyöhön myönteisesti nuorison saralla. Meidän pitää myös pitää huoli siitä, että tämä ohjelma tuottaa tulosta – sitä täytyy korostaa. Youth Forumin edustajakin tätä korosti. Ja ihan lopuksi, ja tämä on tärkeää, meidän täytyy yksinkertaistaa, ei itsemme tähden, ei komission tähden. Ihan tässä sivumennen sanottuna, muuten sanon, että komissio on täällä se vastuullinen toimielin, ja kun me täytäntöön panemme ohjelmia, niin sen jälkeen meidän täytyy tulla parlamentin eteen ja neuvoston eteen ja tehdä tiliä siitä, millaista tulosta täytäntöönpanomme on tuottanut. Mutta ei meidän tähtemme pidä ohjelmia yksinkertaistaa. En minä voi teille sanoa, että meidän tähtemme ohjelmia pitää yksinkertaistaa, vaan nimenomaan loppuedunsaajien kannalta. Me komissiossa teemme tästä kaikesta seuraavan johtopäätöksen. Ihan riippumatta tämänhetkisen tai hetkisten ohjelmien menestyksestä, me emme voi välttämättä toistaa niitä sellaisinaan. Jotkut ovat viitanneet siihen, että paradigma on nyt muuttumassa. Muutos on totta ja siihen täytyy suhtautua. Kaikilla väestön osilla, myös nuor- nuorten keskuudessa tämä muutos täytyy ymmärtää ja viedä sitä eteenpäin. Siksi me olemme nyt panneet pöydälle muutamia ehdotuksia, joiden tarkoitus on parantaa jo nyt hyvää ohjelmaa. Me olemme tehneet, tehneet siis parannusehdotuksia, ja nämä parannusehdotukset eivät ole mitään salaisia. Ne on selitetty ihan selvästi joko tiedonannoissamme tai oikeusperustassa, ja olemme selittäneet komission ehdotuksen taustalla olevat perusteet. Eikä tämä selittäminen aina ole helppoa. Annan pari esimerkkiä. Me olemme sitä mieltä, että jotta voitaisiin parantaa ohjelmien synergioita, meidän täytyy Erasmus for All-asetuksesta sulkea pois työmarkkinoilla olevat henkilöt. Sosiaalirahasto on parempi taho käsittelemään työntekijöitä, työmarkkinoita. Olemme sitä mieltä, että liikkuvuus, jolla on suotuisia vaikutuksia niin laitoksiin kuin yksilöihinkin, niin sillä voi olla hyvä vaikutus ainoastaan silloin, kun se edesauttaa todellista liikkuvuutta, siis nuorten tai vaikka terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuutta. Ja lopuksi me olemme ehdottaneet, että että kaikki kansainväliset korkeakoulutuksen ohjelmat sisällytettäisiin tähän ohjelmaan. Mielestämme tämä on merkittävä parannus ja toisaalta myös yksinkertaistamisen lähde. Eli se, mitä me olemme ehdottaneet, ja eri asiakirjoista te kaiken näette, niin kaikilla tällä on perusteet. Mutta emme välttämättä ole ehdottaneet kaikkea sitä, mitä täällä tänään kuultiin. Emme ole ehdottaneet, että ei viitattaisi nuorisoalan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Tässä ehdotuksessa on myös nuorisotoimia, kyllä, näin on. Me emme ole ehdottaneet, että emme viittaisi nuor- nuorisotyöhön. Emme ole ehdottaneet, että emme viittaisi siihen, että no, kaikkien pitäisi osallistua demokraattiseen e, elämään. Se, emmekä myöskään ole olleet jättäneet urheilua minkään ulkopuolelle. Ja sitten toiseksi, kun puhutaan kouluista, niin en minä ole sitä mieltä, että olemme ehdottaneet twinningin näiden ystävyyskoulujen lopettamista. Ja täytyy myös ymmärtää, että kun puhumme strategisista kumppanuuksista, niin emme puhu koosta. Tässä e-twinning-asiassa Kiin on kyse strategisuudesta. Sillä on vaikutusta. Se tulee ää, olemaan osa strategiaa. Eikä koulujen pitäisi pelätä tätä ehdotusta. Sitten koulutuksen alalla Muistaakseni Vytik viittasi Aasiaan. Aasia tulee olemaan mukana. Kyllä me voimme tällaisen Aasia-linkin ottaa ohjelmaan. Se tulee olemaan maantieteellinen ää, prioriteetti Erasmus Munduksessa ei välttämättä ole sitä, mitä tällä hetkellä Maria ohjelmassa on, mutta jostain aina jota kaikkea löytyy. Ja lopuksi äh, lienemme kaikki yhtä mieltä siitä, ja olen yhtä mieltä Saalbergin kanssa. Äh, en muista, oliko tämä hänen mielestään miinusta vai plussaa, mutta äh, hän kuitenkin viittasi elinikäiseen oppimiseen, ja kyllä se täällä ohjelmassa on. Tämä oli mielestäni tärkeä asia ja meidän täytyy sitä ja jatkossakin viedä eteenpäin. Eli se, mitä meillä on nyt pöydällämme tänään, on holistinen lähestymistapa, holistinen ohjelma. Monet asiantuntijatkin ovat sellaista peräänkuuluttaneet. Monet mepit, jotka ovat osallistuneet keskusteluun, ovat peräänkuuluttaneet holistisuutta. Emmehän me tietysti välttämättä voi tehdä selkeää rajasta eroa muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen ja oppimisen välillä, joten ne ovat saman kolikon eri puolia ja niihin täytyy suhtautua integroidulla tavalla. Ja kun viime kuussa Brysselissä käsiteltiin erässä kokouksessa nuorisotyöttömyyden karmea iettä, niin puhuttiin niistä instrumenteista, joiden avulla tähän ohjelmaan voitaisiin puuttua. Ja monet suosivat Leonardo da Vinciä ja Erasmus-ohjelmaa koska jos halutaan torjua koulupudokkuutta, niin se kyllä myötävaikuttaa demokraattiseen elämään osallistumiseen myöhemmässä vaiheessa ja ylipäänsä nuorison aktiivisuuteen yhteiskunnassamme. Tämä holistinen lähestymistapa, jota me ehdotamme, on mielestämme oikea ja saamme synergiaa aikaan vain sillä tavalla. Emme ehdota seuraavaa. Emme ehdota sitä, että eri sektorit asetettaisiin kilpailuasemaan keskenään. Sitä emme ehdota. Totta kai, totta kai korkean koulutuksen instituutioiden erilaiset yhdistelmät voivat tehdä yhteistyötä, mutta kun ne tekevät yhteistyötä, niin emme me halua, että tällaiset konsortaatiot tekevät, ovat kilpailussa vaikka koulujen verkoston kanssa tai muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Eli eri sektoreita ei voida tällä tavalla pistää kilpailuasemaan keskenään, kilpailutilanteeseen. Ja siksi komission tiedonannossa, joka liittyy oikeudelliseen perustaan, niin siinä todella yksilöidään minimimäärärahat per sektori. Se on tärkeää, koska aivan kuten edustaja tai tohtori Spilkamp täällä sanoi, niin ei näitä asioita voida kolmelle paperille typistää, mutta kolmelle sivulle voidaan typistää tiivistelmä, tämä virtaviivaistettu lähestymistapa, ymmär, niin että asia tulee ymmärrettäväksi. Emme me tietenkään halua väittää, että kolmelle sivulle voidaan, kolmella sivulla voidaan kuvata koko realiteettien kirjoa. Ei, vaan sen av, niiden avulla voidaan suhtautua näihin ää, realiteetteihin ja saada aikaan parempaa yhteistyötä. Sitten vielä pari seikkaa koska en halua puhua liian pitkään, niin tästä nimestä. Mielestämme Erasmus for All on oikea nimi. Me kaikki tiedämme, että Erasmus on tunnettu nimi, ja siihen liitetään konnotaatioita, sellaisia konnotaatioita kuin nuoruus tai liikkuvuus, ja te kyllä tunnettekin tämän asian, koska hyvä puheenjohtaja, te olette usein eh, kohdanneet tähän äh, ilmiöön, eli siihen, että kaikki ne, jotka haluavat edistää liikkuvuutta, niin haluavat liittää siihen Erasmus-nimen. Esimerkiksi Erasmus for Judges olisi tuomareiden liikkuvuutta edistävä ohjelma ja niin edespäin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ohjelman keskittyy aina korkeampaan koulutukseen. Ei se tarkoita sitä, että muut sektorit sivuutettaisiin. Se ei tarkoita sitä, että muut edu, muiden alojen edustajat unohdettaisiin. Ja haluaisin vielä sanoa, että, ku, että me puhumme, käytämme ilmausta Erasmus for all, emmekä että all for Erasmus. Ja sitten eh, budjetista, no siitä ei tänään debatoida sen enempää tänään, eh, mutta olen ymmärsin, että siinä vaiheessa, kun budjetti tun, tiedetään, tiedetään mikä budjetti on, niin voidaan eh, puhua siitä yksityiskohtaisemmin, mutta lienette yhtä mieltä, Rouva Pak, siitä, että meidän täytyy esittää uskottava ehdotus. Sellainen ehdotus, joka ei ole uskottava ainoastaan meidän mielestämme. Mehän kaikki tunnemme koulutuksen, me tunnemme nuorisosektorin, mutta muissa saleissa, joissa muut ihmiset keskustelevat, ähm, joilla ehkäpä on viimeinen sana budjetista, niin eivät tiedä sitä, minkä me tiedämme. Joten meidän täytyy esittää heille sellainen ehdotus, joka äh, on uskottava kattava kaikille, jossa katetaan elinikäinen oppiminen ja eh, sellainen osio, joka mahdollistaa myös nuorison huomioon ottamisen, eh, olipa kyse muodollisesta tai epämuodollisesta eh, oppimisesta. Ja myös sellainen asiakirja täytyy laatia, joka vakuuttaa valtiovarainministerit. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. En nyt halua toistaa sitä, mitä on valiokuntatasolla sanottu, mutta kollega Korel, kyllä nyt olen hiukan hämmästynyt siitä, että minun täytyy aina etsiä se, sitä ajatusta, mitä te esitätte. Ei sitä ole näin sanottu, ainakaan tässä muodossa. Mistä tämä info löytyy? Niin, kattava katsaus, ja just joo. Ei tämä kyllä mikään kattava katsaus ollut. Tämä on melkoinen tilkkutäkki, ja jos tähän nyt jotain järjestystä halutaan saada aikaiseksi, niin kyllä komission pitäisi toimia hiukan ponnekkaammin. Minut on valittu, niin kuin muutkin tänne parlamenttiin, ja sen takia, että me pyrimme saavuttamaan poliittisia tavoitteita yhdessä parlamentin kanssa. Minua ei valittu tänne luovuttaakseni nämä velvollisuuteni hyvin koulutetuille hallintovirkamiehille. Päinvastoin. vastoin. Teillä on ehdotus, me parlamentissa keskustelemme siitä, ja asiantuntijoita on tänään täällä kuultukin, ja oikeastaan lähes kaikki ovat sitä mieltä, että me tarvitsemme tällaisen yhdy, yhdistelmän, joka lähtee tästä niin sanotusti hyvästä komission ehdotuksesta, hyvästä lähtökohdasta eri tasoilla, mutta alakohtaisin maustein höystetyn höystettynä, jotta kaikki tietävät, mitä loppujen lopuksi on pöydällä. Ja eihän se käy päinsä, että me edustajina emme tiedä, mitä voimme käyttää tulevien vuosien aikana tälle oikealle Erasmukselle, eli European, eli yliopisto-opiskelijoiden liikkuvuuden kehittämiseksi ja kuinka paljon voimme käyttää komennukselle Kyse on yhteisöstä, niin kuin Kominiuksenkin puolella, Grundvikin puolella, mutta se, että komissio ei ymmärrä tästä hirveän paljon, niin se nyt on tietenkin ymmärrettävä. Niin en tässä nyt viittaa suoraan teihin, mutta puhun niille, jotka sanovat, että Erasmus on hieno ja sen kaikki ymmärtävät, mutta jos kertoisin ihmiselle, että mitä Erasmus oikeasti tarkoittaa, niin sanoisivat minulle, että no sinä olet ihan seko. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan nimestä. Tässä nyt luvataan jotain, mitä se ei ole, varsinkaan tulevaisuudessa, jos toimitaan niin kuin tässä esitetään. Ne toivomukset, jotka esititte, niin ne toivomukset voimme myöskin hyväksyä. Jo viimeisimmässä Lifelong Learning kokouksessa totesin, että se on niin kuin kaiken katto ja sen alla on olemassa eri aloja, jotka linkitetään toisiinsa, mutta viimeisen vuoden aikana komissio ei ole kyennyt tähän linkittämiseen. Ei se ole meidän ongelma, mutta nyt te sanotte, että no annetaan sille nimiksi Erasmus ja linkitetään tämä näin ja annetaan muiden ohjelmien vaan mennä menojaan ja sillä selvä. Herra Korel, no tietenkin te ette ole yksin vastuussa tästä sotkusta, mutta te olette nyt täällä edustamassa tätä teidän porukkaanne, joten me tarvitsemme selkeän lähestymistavan, jotain konkreettista, minkä pohjalta voidaan tehdä töitä. Jos nyt katson näitä lukuja, niin 56 prosenttia olisi tämä kokonaissumma. No entä nämä loput 44 prosenttia? Minnekäs ne menee? Eihän tämä nyt käy päinsä. 44 prosenttia komissiolle. Me päätämme prosenttiluvuista ja sisällöistä. No, kyllä te voitte saada 10 prosenttia pelimerkeiksi, jos haluatte, mutta 90 prosenttia pitää merkat, korvamerkata näiden projektien toteuttamiseksi. Eli ensinnäkin liikkuvuus, yhteistyö ja sitten vielä jotain muutakin. Mutta me sanomme, mihin rahat menee ja sitten myöskin sanomme, että kuinka paljon mihinkin menee. Eli tässä emme vedä köyttä välttämättä samasta päästä, mutta sinänsä on ihan hyvä, että jos keskustelut jatkuvat samalla tavalla kuin tämänpäiväinen niin silloin voidaan saada hyviä tuloksia aikaiseksi ja kyllä sosiaalirahasto on tehnyt paljon enemmän koulutuksen puolella kuin me, mutta eihän se tarkoita sitä, että minä luopuisin Leonardo da Vinci-ohjelmasta. Sillä on oma tehtävänsä. Ei sitä ole tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, vaan niille henkilöille, jotka koulutuksen aikana haluavat mennä toiseen maahan yritykseen töihin. Kyllä me olemme valmiita tekemään teidän kanssanne myöskin tällä alalla strategista yhteistyötä, mutta mitä tulee komeniukseen, niin olen teidän kanssanne aivan täysin samoilla linjoilla. Se, mikä ei käy päinsä, on se, että komissio tai joku virasto tai kuka tahansa sanoo kouluille, että mikä on tämän vuoden strategia. Jos koulutukset, koulut, luokat, opettajat ovat valmiita tekemään yhteistyötä opetusohjelman kehittämiseksi, niin tietenkin ovat miettineet, että miksiköhän olisi järkevää tehdä yhteistyötä. Ja se ei välttämättä ole teidän strategian mukainen lähestymistapa, eikä sen pidäkään olla, sillä te ette ole vastuussa koulusta, ette, enkä minäkään, vaan opettajat, jotka päättävät opetusohjelmista. Ja minun mielestäni se on mainio lähestymistapa. Strategia ihan hyvä, ok asia, mutta ei, sitä pitäisi veljellä joka paikassa. Kouluilla pitäisi olla itsemääräämisoikeus. Jos opettaja on valmis tekemään tällaista työtä, niin antaa hänen tehdä. Ei hän, komission pitäisi mennä sorkkimaan tähän tätä opettajien välistä yhteistyötä. No kollega Takkula valitettavasti ei ole enää paikalla, mutta Kominushan ei ole koskaan ollut mikään opettajavaihtoon liittyvä ohjelma, vaikka niin aina halusimme. Kominus oli tarkoitettu koululaisille. Me toivomme, että opettajien koulutus ja jatkokoulutuksellakin oma roolinsa. Jo kolme vuotta sitten sanoin tästä komissiolle, mutta valitettavasti siitä ei löydy minkäänlaista merkintää tässä ehdotuksessa, joten pankaapas tämä korvan taakse. Ja sitten, arvoisa komissio, niin komissio, re, Comenius Regio ehdotus on oma ehdotukseni. Se on hieno ehdotus. Parlamentti hyväksyi sen. Ja se tarkoittaa sitä, että monet alat tekevät yhteistyötä. Miksi se siellä onnistuu, mutta muualla ei? Joten lähtekää liikkeelle Comenius Region, Regiosta ja soveltakaa sitä muualla lähtekää liikkeelle tästä alakohtaisesta lähestymistavasta. Me olemme valmiita äh, tukemaan teitä tässä työssä. Ja olen varma, että kaikki pyrkivät täydentämään näitä kiistatta hyviäkin ehdotuksia, joita teillä e, omassa ehdotuksessanne on. Ja en minä nyt tässä voi jatkaa tätä vaahtoamista, koska muuten tässä adrenaliinitaso ei laske laisinkaan. No mutta meillä pitäisi olla oma mahdollisuus toimia. Ja sitten vielä nuorisojärjestön edustajille toteaisin seuraava. Minä en haluaisi tätä nuoriso-ohjelmaa tähän kokonaispakettiin, mutta olen keskustellut monien kanssa asiasta ja sanotaan nyt niin, että jos haluan tehdä oman nuoriso-ohjelman, niin senkin jo perustamiseksi tarvitaan tämmöinen 80-sivuinen tiiliskivi. Meidän pitäisi pohtia sellaista vaihtoehtoa, että voitaisiinko toimia kuten muiden ohjelmien osalta, kuten tämmöinen Youth in Action tämän ohjelman sisällä, kokonaisohjelman sisällä, mutta se pitää nimetä, sillä pitää olla rahat korvan merkittynä ja sitä ei saa karsia mielimäärin. No niin, nyt sain sanottua edes jotain, mikä saa minut vaahtoamaan. Ja kun ajattelee, että kuinka paljon minullakin jo ikää mittarissa on, niin kaikkeesta päähän mahtuukin. Kiitokset komissiolle, kiitokset asiantuntijoille ja olen vakuuttunut, että kun puhallamme yhteen, yhdessä yhteen hiileen, niin silloin saamme hyviä tuloksia aikaiseksi, josta kaikki hyötyvät. Oikein paljon kiitoksia ja kokous päättyy tähän. koordinatoren bitte hier bleiben. alle dürfen den saal jetzt schnellstens verlassen wir müssen nämlich jetzt noch intensiv arbeiten hier. <laughs>